Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che eh, i ritardatari ci... No niin, tässä on nyt odoteltu. Mutta kello 15 erityisedustaja Marsten tuli tänne valtuuskuntansa kanssa. Tässä on nyt kärsivällisesti odoteltu. Mutta eh, nyt kuitenkin tämä odottaminen riittää. Ja olen sitä mieltä, että eh, ryhdymme töihin. Toivotan tervetulleeksi tässä kysymysedustaja Martin. Ja toteaisin, että teidät hän nimitettiin elokuussa, mutta me emme aikaisemmin ole ehtineet ehtineet eh, kuitenkaan tavata, vaikka eh, Assunkin esitti, että näin meneteltäisiin eh, yleensä ottaen, mutta on kuitenkin hienoa, että ihan kalenterinne alkupäähän kuitenkin onnistuitte järjestämään tapaamisen kanssamme. Uudet tehtävänne otitte vastaan ensimmäinen yhdeksättä alkaen. Selvää on, että tulemme nyt käsittelemään Sudanin tilannetta ja EUn roolia, joka pyrkii auttamaan vakauttamiskehitystä maassa. On olemassa rauhan sopimus, joka on jo tuonut hedelmää, mutta sen vahvistamista vielä tarvitaan. Ja tämän lisäksi sitten riippumattomuudesta järjestetään kansan äänestys. Ja tästä myöskin varmasti seuraa mielenkiintoista kehitystä maassa. Ennen kuin annan nyt teille puheenvuoron, niin ehkä lyhykäisesti muistuttaisin kaikkia vielä yhdestä asiasta ja kertoisin hieman taustoistanne. Olette eh, varsin menestyksekkäästi diplomaatti poliittisella uralla toimineet ja toimineet nimenomaan kohteissa, jotka poliittisesti ovat olleet varsinkin herkkiä näissä eri toimipaikoissanne. Olette toimineet Sudanissa, kolme vuoden ajan suurlähettiläänä, Afganistanissa myöskin suurlähettiläänä ja konsulina äh, Basrassa Irakissa. Eli ilman muuta varsin hankalissa ja monimutkaisissa olosuhteissa ja paikoissa ja valiokunta määtellen eh, tämä uusi tehtävänne Sudanissa ilman muuta on merkittävä. Ja nyt ensimmäisellä tapaamiskerralla voimme keskustella keskenämme. Toivottavasti keskustelusta tulee varsin hedelmällinen. Tätä ainakin toivomme. Ja nyt mielellään annankin puheenvuoron teille. Sitten voin avata keskustelun. Kollegat saavat puheenvuoron. Otetaan 5-6 puheenvuoroa yhdessä ja sitten te voitte vastata ja kommentoida. Mutta olkaa hyvä. Nyt voitte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, signore Presidente. Uh, for, for your very warm welcome, honourable members. I'm delighted to be here this afternoon. Kiitoksia hyvät jäsenet. Kiitoksia tästä lämpimästä tervetulias toivotuksesta. Olen iloinen vuodessani olla täällä tänään. Kuten puheenjohtaja sanoi, minut ensimmäinen 11.8. nimitettiin erityislähettilääksi ja ensimmäinen 9. otin tehtävän vastaan. Valitettavasti en ole voinut tässä tavata parlamenttia päätie nimityksen ja mandaatin alun välillä, koska tämä oli juuri kesäloma kautta, mutta olen erityisen iloinen siitä, että voin nyt puhua täällä ulkoasian valiokunnassa ja käydä keskustelua mandaattini hyvin varhaisessa vaiheessa. Minulla on ollut jo mahdollisuus tavata joitakin teistä epävirallisesti ja erittäin mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne ja ehdotuksianne tänään iltapäivällä ja odotan innolla säännönmukaista keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Ja lisäisin vielä, että jos joku teistä aikoo vierailla Sudanissa tai haluaa syystä tai toisesta keskustella Sudanista, niin voitte aivan vapaasti ottaa yhteyttä minuun. Euroopan unionin Sudan erityislähettelijänä tehtävänä niin on korkean edustaja Catherine Ashtonin aloisena käsitellä hyvin monimutkaisia, monitahoisia Sudanin turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin ja kehityskulkuun liittyviä asioita. Tulevat kuukaudet tulevat olemaan Sudanin tulevaisuuden kannalta tähdellisiä. Sudanhan elää hyvin kriittistä hetkeä historiassaan, koska se on nyt vuoden 2005 kattavan rauhan sopimuksen kriittisissä hetkissä. Sehän tuli vastauksena sotaan, jossa yli kaksi miljoonaa ihmistä menetti henkensä. Tämä rauhansopimus on todella, sen täytäntöönpano on perustavanlaatuisen tärkeä Sudanin tulevaisuuden kannalta. Tämä sopimus, siihen liittyy myös kansanäänestys eteläsudanilaisten itsemääräämisoikeudesta ja ja samoin on kansanäänestys avien tulevasta asemasta. Tämä ennen kansanäänestystä kuluva aika tulee olemaan määräävä tekijä, kun ajatellaan sitä mennäänkö koska tässä nyt kohti kestävää rauhaa ja vakautta, ja me kaikki toivomme tätä. Maailman silmät ovat kääntyneet Sudanin puoleen, näinhän me näimme jo New Yorkin korkean tason tapaamisessa viime viikolla. Ensimmäinen varapresidentti ja Etelä-Sudanin presidentti olivat täällä paikalla ja myös presidentti Obama ja 11 muuta valtion päämiestä ja varapäämiestä, ulkoministeriä ja korkean tason virkamiehiä yli 25 maasta ja järjestöstä oli paikalla. Minulle annettiin mandaatti silloin kertoa Euroopan unionin strategisista poliittisista tavoitteista. Nämähän määriteltiin 26. heinäkuuta neuvoston johtopäätöksissä. Ja tässä on kuusi tärkeintä kohtaa. Ensinnäkin EU antaa aktiivisen panoksensa täydelle ja ajassaan tulevalle rauhansopimuksen täytäntöön panolle mukaan lukien uskottavan kansanäänestyksen järjestämiselle Avioissa ja Etelä-Sudanissa 9. tammikuuta 2011. Toiseksikin tuetaan järjestelyjä kansanäänestyksen jälkeisessä elämässä. Kolmanneksi tuetaan instituutioiden rakentamista. Neljänneksi vahvistetaan demokratia ja rauha Etelä-Sudanissa. Sitten viedään eteenpäin turvallisuuden parantamista ja Darfurin alueen kestävän rauhan kehitystä viidenneksikin. Edistetään oikeudenmukaisuutta ja oikeuden kehitystä, mukaan lukien ihmisoikeudet ja yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja lopuksi sitten vielä parannetaan humanitaarisen avun saantia kaikkialla Sudanissa. Minun tehtävänäni on e- e- EUn erityislähettilänä saada Euroopan unionin vaikutusvaltaa monien poliittisten välineiden kautta käyttöön sillä tavalla, että voidaan saavuttaa kestävä ja vakaa maa. Tämän täytyy tietysti olla tiimityötä ja minä teen tässä läheistä yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten ja yksiköiden kanssa yhtä lailla kuin EUn jäsenvaltioiden kanssa. Ja myös tulen olemaan läheisessä yhteistyössä sudanlaisten osapuolten kanssa, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, samoin kuin kansainvälisten kumppaneiden mukaan lukien YK ja Afrikan unionin kanssa. Eritoten tullaan tässä tekemään yhteistyötä YK pääsihteerin äh, erityisedustajan Halim McCarrisin kanssa ja Darfurin erityisedustajan kanssa presidentti Obekin ja hänen korkean tason Afrikan unionin täytäntöönpanopaneelin kanssa YK erityisedustajan ja muiden kansainvälisten alueellisten kumppaneiden kanssa. Ja paljon Nyt tulee kulumaan alueella ihan kentällä työskentelyyn. Sen jälkeen, kun otin vastaan tämän tehtävän niin ensimmäinen yhdeksättä, olen käynyt vierailulla Sudanissa ja tapasin siellä korkeassa asemassa olevia poliittisia henkilöitä, samoin kuin useita eri kansainvälisen, kansainvälisten järjestön toimijoita. Ja olen myös vierailut New Yorkissa, kuten mainitsinkin tässä korkean tason sudan tapaamisessa, jonka YK pääsihteeri kutsui koolle viime perjantaiksi. Ja siellä, tässähän oli sivu, sivussa myös muitakin Sudanin liittyviä tapaamisia. Olen käynyt keskustelua myös amerikkalaisten, kiinalaisten, venäläisten, britti- ja hollanti, hollantilaisten kumppaneiden tai erityisten Sudan lähettiläiden kanssa. Ja seuraavien viikkojen aikana minulla on aikomuksena vierailla jälleen Sudanissa, vierailla myös Addis Abebassa. Ja taavat Afrikan unionin johtavia henkilöitä ja aion myös vierailla Genevessä. Ennen kuin puutun tähän, tämän mandaattini Tärkeimpiin aspekteihin haluaisin vielä puhua lyhykäisesti New Yorkin viime perjantaisesta korkean tason tapaamisesta, jossa olin läsnä. Kuten mainitsinkin tässä aikaisemmin, niin tähän tapaamiseen liittyi se, että siellä oli erittäin korkean tason henkilöitä. Baronitar Ashton oli paikalla ja useat EUn jäsenvaltiot olivat lähettäneet korkean tason edustuksen paikalle viesti kansainväliselle yhteisölle tästä tapaamisesta oli hyvin selvä. Sudan ei voi enää palata konfliktiin. Kansanäänestys täytyy järjestää aikataulun mukaisesti ja tuloksia täytyy kunnioittaa ja kaikkien osapuolten täytyy toimia yhdessä, jotta voidaan varmistaa rauhanprosessin eteneminen. Presidentti Obama asetti valinnan Sudanille joko suuremman eristäytyneisyyden tai paremmat suhteet YK Yhdysvaltojen kanssa. Ilman oikeutta ei tule rauhaa ja norma- sodanin täytyy myös normalisoida suhteet Yhdysvaltojen kanssa. Varapresidentti Taha oli iloinen presidentti Obaman sitoutumuksesta Sudaniin ja hän sanoi, että Sudan tulee vastaamaan tässä myönteisesti. Hän oli iloinen siitä, että presidentti Obaman poliittisen sitoumuksen suunta on uusi ja ö, se tulee johtamaan sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Kansanäänestys täytyy järjestää aikataulun mukaisesti, jos tästä tulee viivästyksiä, niin silloin rivit palavat taas väkivaltaan. Ja tätä kansanäänestystä täytyy se hyvin seurata. Sanottiin myös, että Etelä- Sudan on, Sudanin hallitus on saavuttanut enemmän viimeisten viiden vuoden aikana kuin mikä sudanilainen hallitus viimeisten 50 vuoden aikana. Euroopan unionin täytyy myös eh, korostaa sitä, että täytyy todella kunnioittaa kattavan rauhansopimuksen määräyksiä ja vaatimuksia ja uskottavat kansanäänestykset täytyy järjestää aikataulun mukaisesti. Ja Euroopan unioni myös vaati sitä, että kansanäänestyksen jälkeisiä toimia nopeutetaan tässä. Tämän lisäksi korostettiin myös turvallisuus- ja humanitaarista tilannetta tilannetta ja pyydettiin, että kaikki Dohan osapuolet tässä neuvottelisivat kovasti asiasta. EU painotti sitoumustansa oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan ja siihen, että Darfurissa syylliset täytyy saada oikeuden eteen. Tämän lisäksi vaadittiin riippumattomien ihmisoikeustarkkailijoiden mandaatin uusimista Sudanissa. Euroopan unionissa sanottiin, että Yhdysvaltojen sitoumusta kunnioitettiin kovasti, samoin kuin YK on elintärkeä, elintärkeä rooli ja samoin kuin Afrikan unionin tärkeä roolia. Euroopan unioni kehotti kehotti sudanilaisia osapuolia tarttumaan tähän ainutlaatuiseen tarjottuun mahdollisuuteen. Kokonaisuudessaan mielestäni kokous oli erittäin onnistunut, koska se sai korkea kansainvälistä huomiota hyvin kriittisillä hetkillä. YK pääsihteeri osoitti suurta johtajuutta kutsuessaan koolle tämän kokouksen, samoin kuin presidentti Obama päättäessään henkilökohtaisesti osallistua siihen. EU oli kollektiivisesti myös paikalla ja Sudanin vara, presidentti sanoi, että tämä kansanäänestys täytyy järjestää ja kaikkien täytyy noudattaa sen tulosta. Ja meidän täytyy nyt rakentaa tämän New Yorkin tapaamisen positiivisille tuloksille. Seuraavaksi haluaisin puhua oman mandaattini avainkohdista ja mitä Euroopan unioni tekee näiden avaintavoitteiden edistämiseksi. Ensinnäkin tämän kattava rauhansopimuksen täytäntöönpanemisesta aloitan tässä kansanäänestyksestä. Tässä on vielä vähän yli sata päivää etelä Sudanin äänestyksen, samoin kuin Abien tulevan aseman kansanäänestyksen järjestämiseen. Tässä ollaan aikataulusta jäljessä Etelä-Sudanin kansanäänestyksen järjestämisessä. Abien kansanäänestyskomitea ei ole vielä perustettu. Tässä on valtaisesti työtä tehtävänä ja aikaa ei ole hukattavana. Äänestäjien rekisteröinti ja äänestäminen järjestetään Etelä-Sudanissa osittain myös pohjoissa, koska jotkut eteläsuomalaiset asuvat siellä ja joskus myös ulkomailla. Euroopan unioni on tehnyt selväksi, että kansanäänestys täytyy järjestää ajoissa ja rauhanomaisesti ja sen täytyy tulla heijastaa sudanlaisten näkemyksiä. Kuten sanoin, tämä viesti hyvin vahvasti viime viikolla New Yorkissa tuotiin esille. Etelä-Sudanin kansanäänestyskomitean puheenjohtaja on äh, sanonut juuri, että rekisteröintiprosessi alkaa 15. lokakuuta, äh, marraskuuta, ja hän sanoi, että hän vielä odottaa ja toivoo, että 9. tammikuuta tämä kansanäänestys voitaisiin järjestää. Euroopan unioni tulee lähettämään vaalitarkkailumission tarkkailemaan kansanäänestysprosessia mukaan lukien äänestäjien rekisteröintivaihetta. Tämä tulee olemaan näkyvä ja erittäin tärkeä eu panos kansanäänestysprosessin avoimuudelle. Euroopan unioni myös antaa teknistä apua Etelä-Sudanin kansanäänestyskomitealle EU on lähettänyt kolme asiantuntijaa tekemään yhteistyötä kansanäänestyskomitean kanssa. Olemme tehneet myös selväksi sen, että toivomme, että e, vaaliprosessista opitut seikat heijastuvat myös EUn, jotka tulevat esille tässä vaalitarkkailijamission loppuraportissa, niin ne otetaan huomioon ja niistä opitaan. YK on Sudan missio ja YK pääsihteeri on juuri sanonut, että korkean tason YK valvonta missio, jota johtaa herra Kapa, on ottanut yhteyttä molempiin sudanilaisiin osapuoliin, jotta voitaisiin vahvistaa tämän kansanäistysprosessin uskottavuutta. Tämä valvontamissio ei tule olemaan niinkään vaalitarkkailija, vaan se tulee valvomaan näitä valmisteluja – ja tulee käyttämään kaikkia mahdollisia tietokanavia mukaan lukien Euroopan unionin vaalitarkkailijoiden antamia tietoja. Sitten seuraavaksi kansanäänestyksen jälkeiset järjestelyt ja näiden valmistelut. Tässä käydään samalla rinnakkain mm, monipuolue, moniosapuoli neuvotteluja ja keskusteluja käydään neljässä työryhmässä kansalaisuus, rahoituskysymykset, turvallisuus ja sitten kansainväliset sopimukset. Työ jatkuu tässä, mutta sitä täytyy vielä nopeuttaa. On tärkeää, että kansanäänestyksen jälkeiset no- neuvotellut järjestelyt ovat valmiina käyttöön riippumatta siitä, mikä tulee kansanäänestyksen lopputulos olemaan. Erityisen tärkeää mielestäni on se, että päästään sopimukseen esimerkiksi kansalaiskysymyksistä samoin kuin vähemmistöjen asumisesta yhtäältä etelässä toisaalta pohjoisessa. Ja täytyy myös löytää ratkaisu eri osapuolten yhteiselolle riippumatta siitä, mikä tulee kansanäänestyksen lopputulos olemaan. Ja sitten viimeiseksi vielä puhuisin tuesta Etelä-Sudanille. EU tukee oikeusvaltioperiaatteen kysymystä, kapasiteetin rakentamista, instituutioiden rakentamista Etelä-Sudanissa 17. Syyskuuta olin mukana Etelä-Sudanissa korkean tason kapasiteettirakennuskokouksessa. kokouksessa – etelä Etelä-Sudanin hallituksen valtuuskunta, jota johti herra David Deng, taloussuunnittelu- ja valtiovarainministeri, esitteli toimintasuunnitelman, jossa on 19 ydin aluetta, joiden avalla voidaan rakentaa hallituksen kapasiteettia toimintaan. Riippumatta siitä, mikä nyt tulee olemaan sitten kansanäänestyksen lopputulos. Avunantajat, mukaan lukien monet Euroopan unionin jäsenvaltiot, sanoivat äh, olivat iloisia ja kiittelivät Etelä-Sudanin hallitusta siitä, että se on priorisoinut kapasiteetin rakentamista ja sanovat, että tämä täytyy, tätä täytyy vielä hienosäätää ja panna täytäntöön tämä suunnitelma. Maailmanpankki on myös ilmoittanut, että se tulee järjestämään yhdeksäs ensimmäistä jälkeen lisäkokouksia sudan kysymyksestä Washingtonissa. Sitten EUn täytyy edelleen pitää Darfur keskiössä. Siellä humanitaarinen ja turvallisuustilanne on edelleen huolen aiheena. Väkivaltainen Suda, Darfur on maksanut sadoille tuhannille, tuhansien ihmisten elämän ja miljoonat ihmiset elävät pakolaisleireillä. Viime kuukausina on taas ollut lisää kapinallisten ja hallitusten joukkojen välillä on hyökätty humanitaaristen ja rauhanturvaajien humanitaaristen työntekijöiden ja rauhanturvaajien kimppuun. Euroopan unioni on tehnyt läheistä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa konfliktin hallinnan osalta Darfurissa. Euroopan unioni on antanut merkittävää rahoituksellista, logistista ja henkilöapua Afrikan unionin Darfur-missiolle vuodesta 2004 lähtien. Euroopan unionin jäsenvaltiot vastaavat nyt yli 40 prosentista eh, YK ja Afrikan unionin rauhanturvajoukkojen kustannuksista. Humanitaarisen avun saantia täytyy vahvistaa ja parantaa. Tällä tavalla luodaan, voidaan parantaa turvallisuustilannetta. Poliittisesti Euroopan unioni on jatkuvasti antanut vahvan tuen YK on AUn yhteismission johtajalle, herra Basarelle, ja edelleen kehottaa, että kaikki osapuolet liittyisivät Dohan rauhanprosessiin. Herra Basare on vakuuttunut siitä, että Sudanin hallituksen ja Liberation and Justice liikkeen, yksi näistä Darfurin liikkeestä, ne, tulevat, ne tapasivat 89.9. Dohan kierroksen puitteissa ja tavoitteena on saavuttaa kaiken kattava rauhansopimus ja herra Vassare tekee kovaa työtä, jotta se saa vakuutettua kaikki muut kapinallisjoukot tässä mukaan näihin Dohan rauhanneuvotteluihin. Sitten humanitaarisen avun Paikalle saanti kysymys. Euroopan unionin jäsen, sen jäsenvaltiot ovat kollektiivisesti kaikista tärkeimpiä Sudanin humanitaarisen avun antajia. Euroopan unioni edelleen painostaa kovasti, jotta humanitaarisen avun työntekijät pääsevät estettömästi paikalle. Viime, äh, aivan äskettäin New Yorkissa ja puhuttiin asiasta ja samoin on oltu hallitusten kanssa tässä yhteyksissä. Sudanin hallitus äskettäin hyväksyi uuden strategian Darfurin kannalta. Mukana tässä on esimerkiksi yritys nopeuttaa kansalaisten palaamista takaisin alueelle ja paljon riippuu nyt siitä, miten strategia pannaan täytäntöön ja mitä kentällä tapahtuu. Euroopan unioni on tehnyt selväksi, että se on valmis ryhtymään hallituksen kanssa keskusteluihin, mutta meille on erittäin tärkeää, että tässä täytyy tiukasti pitää kiinni humanitaarisista periaatteista ja, ja mikä tahansa ö, pakolaisten palautus kotialueille, sen täytyy olla vapaaehtoista ja turvallista ja tehokkaasti valvottua hoidettua. Ja tietysti täytyy myös maan omistuskysymykset ja miehityskysymykset ottaa huomioon. Meidän ei pitäisi jättää huomiota myöskään Itä-Sudania, koska pahimmat kehityskulut, joita Sudanissa on nähty, ovat itse asiassa Itä, Itä-Sudanissa. Sudanin hallitus ja UNDP aikovat järjestää Kuwaitissa Itä-Sudanin liittyvän konferenssin. Tämä Itä-Sudanin johto konferenssi. Siinä on esimerkiksi, mukana esimerkiksi UNDP ja Islamin kehityspankki. Ja tässä konferenssissa nyt tällä hetkellä tämän konferenssin valmisteluja juuri ollaan saattamassa loppuun ja tällä hetkellä tarkastellaan näitä eri asiakirjoja, jotka tähän liittyvät. Sudanin hallitus on myös ilmaistu, ilmaissut toiveensa sillä, että Euroopan unioni osallistuisi tähän. Tiedän, että kollegat Euroopan komissiossa tulevat tarkastelemaan Itä-Sudanin tilannetta siinä vaiheessa, kun ohjelmoidaan näitä 150 miljoonaa sitoumattomista määrärahoista EDF ysin, niin tällä voidaan auttaa auttaa heikossa asemassa olevia ryhmiä eri puolilla Sudania, mukaan lukien eh, Etelä-Sudanissa, Darfurissa ja Itä-Sudanissa. Seuraavaksi sitten äh, oikeus ja sovittelu, ihmisoikeudet. Euroopan unioni on sitoutunut rauhan ja vakauden äh, edistämiseksi, samoin kuin rankaisemattomuuden poistamiseksi äh, Sudanissa. Me olemme myös iloisia presidentti Pekin aloitteesta oikeus- ja sovitteluprosessiksi tämän raportin kautta, jonka hänen paneelinsa Darfurissa on julkaissut. Euroopan unionilla on hyvin tunnettu tuki Euroopan kansainväliseen rikostuomioistuimelle. Me olemme vaatineet, että Sudanin hallituksen täytyy sitoutua myös tähän työhön. Ja sen täytyy kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiansa. Me tuemme Sudanin itsenäisten riippumattomien ihmisoikeustyöntekijöiden työtä. Ja 17.9 esitettiin tämän riippumattomien ihmisoikeustoimijoiden raportti. Tässä raportin johdannossa riippumaton asiantuntija sanoi, että myönteistä kehityskulkua on tapahtunut, mutta samoin sanottiin, että jollakin alueella taas tätä edistystä ei ole saavutettu. Ja tässä korostettiin kansallisen ihmisoikeuskomission rau- roolia. Tämähän on mukana tässä rauhan sopimuksen määräyksissä. Ja siviilihenkilöt eivät vielä saa riittävästi turvaa ja suojelua. Euroopan unioni tässä vuoropuhelussa toi esille kansalaisten suojelun, lapsisotilaat, samoin kuin kysymykset, jotka liittyvät kansanäänestyksen valmisteluun. Ja EU korosti sitä, että mandaattia täytyy vielä pidentää, aivan kuten YKkin toi tämän esille. Päätöslauselmasta tullaan tulevien päivien aikana varmaankin äänestämään. Hyvät parlamentin jäsenet, nyt lopetan tähän oman puheenvuoroni, mutta erittäin mielelläni vastaan kysymyksiinne ja otan mielelläni vastaan teidän kommenttejanne ja ehdotuksiani, kun aloittelen omaa mandaattiani niin tämän erittäin hankalan asiakokonaisuuden osalta. Kiitos. Grazie, signor ambasciatore. Kiitoksia, hyvä suurlähettiläs. Seuraavana sitten Giorginin tiini saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. And thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös niille, koska olette tänään täällä meidän kanssamme. Minulla oli kysymys, joka koskettaa kansainvälistä rikostuomioistuinta, johon juuri viittasitte. Rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen al-Bashirista ja toukokuussa tänä vuonna he huomauttivat, että ICCn kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin rajattua. Ja minä mietin, että kuinka teidän on tarkoitus teidän roolissanne vahvistaa ICCn roolia tässä tilanteessa, koska nyt tilanne on ollut se, että pidetyksiä ei ole tehnyt, tämä on ollut huolestuttavaa. Ja kun tarkastellaan sitä, mitä Libyassa on tapahtunut, en voi kuvitella, että al-Bashir tulisi paikalle itse. Me kaikki tulemme olemaan siellä, kaikki komission edustajat, jäsenmaiden edustajat, mutta kuinka me tulemme toimimaan, kun näin tulee tapahtumaan? Ja Darfurin korkean tason paneeli, jonka Afrikan unioni on koonnut, on suunnitellut pitkää, pitkään kestävää rauhaa Sudanissa, ja me kaikki varmastikin toimimme, että näin tapahtuu. Mutta kuinka se täytäntöönpano tullaan tekemään? Kuinka, minun viimeinen kysymykseni olisi, palaan nyt vielä ICC. Minua huolestuttaa se, että me olemme sellaisessa tilanteessa todennäköisesti, että äh, olemme samassa tilanteessa kuin Lissabonissa muutama vuosi sitten. Emme pystyneet silloin äh, pidättämään herra Mugabea. Meillä on rajattu mahdollisuus todellisuudelle poliittiselle keskustelulle – ja kuinka me tulemme toimimaan näiden henkilöiden suhteen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten herra Tanak, olkaa hyvä. Työjärjestys, menettelyyn liittyvä kysymys. Aikaisemmissa vastaavissa kulmistilaisuuksissa ryhmäkoordinaattorit koon mukaan saivat ensimmäiset puheenvuorot ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä. En tiedä, miksi nyt menetellään toisin tavoin. No, minusta on outoa, että nyt erään pienemmän ryhmän varajäsen käyttää tässä ensimmäisen puheenvuoron ennen suurempien ryhmien eh, edustajia. Eh, niin hän on menetelty näissä aikaisemmissa vastaavissa tilanteissa. No, tässä on neljä puheenvuoroa pyyntöä. Siksi toimin pragmaattisesti. Santini, oli täällä ensimmäisten joukossa läsnä ja annoin puheenvuoron, enkä nyt tätä järjestystä tässä ajatellut. Ja muut koordinaattorit eivät puheenvuoroa pyytäneet. Ja lähdin liikkeelle näistä käytännöllisistä kriteereistä tällä kertaa. Niin Tano, haluatteko käyttää vielä mm, sisältöpuheenvuoronkin tai kommentoida vielä tätä äskeistä? Case, but, uh, it... Niin. No, tässä tietysti ei ole jäseniä paljon paikalla, ehkä tämä on syy. Thank you, Mr. Chairman. Uh, congratulations, uh, Dame Rosalind, on your... Uh, onnittelut Dame Rosalindille teidän nimityksestänne. Olemme seuranneet teidän uranne. Ja uskon, että te olette ehkä ensimmäinen uh, Lissabonin sopimuksen jälkeen uh, tullut uh, nimetty edustaja. Eli nyt tässä britit ovat hyvin kiinnostuneita siitä, kuinka te toimitte. Minua kiinnostaa erityisesti Sudanin tilanne. Olen ollut kiinnostunut siitä muutamia vuosia. Se on suuri maa, siellä on paljon kaasu- ja öljyvaroja ja siellä on myöskin ähm, tietynlainen tilanne, jonka kävitte läpi, sisällissota, Darfurin tilanne ja muut asiat, jotka mainitsitte ja se, kuinka me toimimme äh, presidentti Bashirin suhteen. Minua kiinnostaa se, että oletteko te olleet hänen kanssaan suoraan yhteydessä ja kuinka he toi, kuten te toimitte, jos niin tapahtuu. Minua kiinnostaa erityisesti se, että me olemme äh, Etelä-Sudanin äh, varapresidentin kanssa äh, järjestämässä kokousta piakkoin. Ja yksi asia, joka minun huomioni kiinnitti teidän puheessani, oli se, että tämä pyrittäisiin estämään. Tässä on todellinen vaara olemassa. Mitä EU tekee, jos tilanne on sellainen, koska on melko selvää, että kansanäänestystä ei voida keskeyttää organisaation ongelmien takia – tällaisessa tila- tilanteessa voisiko EU toimia Etelän kanssa ilman kansanäänestystä, koska tässä kattavaa rauhansopimusta ei ole täytäntöönpantu. Kuinka pohjoisosissa toimitaan, onko siellä vaaraa ja ää, ihmiset, jotka ovat menettäneet sudanilaisen kansalaisuutensa, joita on siirretty mikä heidän tilanteensa on. Olen kuullut Amerikan edustajilta, että presidentti Obama pyrkii pitämään pohjoisosat neuvotteluissa mukana. Jos Yhdysvaltojen edustusto pyrkii toimimaan ICCn kanssa ja toimimaan presidentti Bashirin suhteen. Tämä on melko erikoista, koska Yhdysvallat ei ole edes allekirjoittanut kyseistä sopimusta, mutta ähm, kuinka sitten toimitaan, että hänet saataisiin ähm, tässä vastuuseen ja äh, onko tässä tilanteessa YKlla mahdollisuuksia toimia jos näin on, äh, me voimme varmasti helposti vakuuttaa kiinalaiset ja venäläiset tilanteesta, ja amerikkalaiset tietenkin ovat ehdottomassa tätä toimintaa, mutta entäs britit, mikä heidän kantansa on turvallisuusneuvostossa? Eivätkö he halua tehdä mitään sellaisia toimia, jotka uhkaisivat tässä tilanteessa? Ja onko meillä mitään tietoa siitä, äh, kuka EUn pitkäaikainen tarkkailija tulisi olemaan. Mitä tulee teidän mandaattinne? Onko teillä tarpeeksi resursseja teidän työhönne? Onko teillä tarpeeksi henkilökuntaa, resursseja? Ähm, minä tiedän, että Sudanissa esimerkiksi tiedot ovat erittäin huonoja. Onko teillä tarpeeksi kuljetusmahdollisuuksia? Minkälaiset resurssit teillä on toiminne? Ja lopulta te ette ehkä halua vastata tähän kysymykseen, mutta ähm, onko teillä brittiläinen diplomaattinen passi, oletteko saanut sen? meillä on tapana antaa se suurlähettiläille, vai matkustatteko te omalla brittiläisellä passillanne? Minua kiinnostaisi tietää, kuinka tämä toimii teidän kohdallanne. Kiitokset, herra Tanok. Ja sitten Daigel, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Valitettavasti en voi olla yhtä mieltä tässä kol- brittikollegan kanssa hänen ilostansa, koska yhtään Slovakian ehdokasta ei valittu tällä ensimmäisellä eurooppalaisten diplomaattien mutta olen iloinen siitä, millä tavalla suurlähettiläs Masnen tässä nyt arvioi tätä Sudanin tilannetta. Minä olisin kyllä kaipannut vielä syvällisempää poliittista analyysiä mitä me odotamme tapahtuvaksi Sudanissa? Mitä tulee tapahtumaan 9. tammikuuta? Onko meillä mitään odotuksia asian suhteen? Äskettäin tuossa keskustelin joidenkin sudanilaisten poliitikkojen kanssa, jotka olivat mukana johan neuvotteluissa, ja he odottavat 9. tammikuuta kansalaissodan alkua. He sanovat, että ei ole mitään keinoa sille, että voitaisiin välttää tätä sisällissodan alkua. Onko meillä jonkinlaiset näkemykset, tuliko New Yorkin tapaamisesta kenties jonkinlainen, saatiko siellä aikaiseksi vakava arvio siitä, mitä saattaisi tapahtua? Oli tulos sitten sitä tahi tätä kansanäänestyksessä. Haluaisin myös kysyä teiltä, hyvä suurlähettiläs, te olette jo vierailut suurlähettilän ominaisuudessa Sudanissa. Minäkin olen käynyt parin otteeseen Sudanissa. Ja tietysti me tiedämme, miten epäluotettavia poliittiset keskustelut sudanilaisten eri toimijoiden välillä ovat. Te mainitsittekin joitakin näistä, esimerkiksi Abdul Wahidin ja Khalil Ibrahimin. He ovat edelleen siis pelissä mukana, johdossa, tärkeiden ryhmien johdossa Sudanissa – Minun mielestäni heidän välillään ei näyttäisi olevan kuitenkaan mitään vuoropuhelua. Jos oikein tiedän, niin Kadil istuu itse asiassa Ranskassa vankilassa tai jotain siellä, sellaista. Joten ei se nyt ole kaikista parhain taktiikka, jos halutaan saada aikaiseksi poliittinen diili jonkun kanssa. Joten todellakin kehottaisin, että tässä käytäisiin hyvin jatkuvaa ja vakavahenkistä vuoropuhelua kaikkien kapinallisryhmien johtajien kanssa, jos nyt tässä puhun Darfurista, mutta sama pätee myös Etelä-Sudaniin. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että ne toimijat, jotka tapasivat toisensa New Yorkissa, että he olisivat aivan tässä selvillä vesillä asian suhteen. Ei tilanne ole ollenkaan niin selvä kuin mitä te olette tässä nyt esittäneet meille. Minulla on joitakin epäilyksiä tämän asian osalta ja uskon, että teillä tulee olevan tulevina kuukausina hyvinkin haastava tehtävä edessänne. Mutta minä olen yksi niistä parlamentin jäsenistä, jotka tulevat ö, olemaan yhteydessä teihin ja mahdollisesti myös matkustan Sudaniin. Kiitokset. Ja sitten Svensson, olkaa hyvä. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin erityis edustajalle tästä varsin mielenkiintoisesta analyysistä ja hankalan tilanteen esittelystä maassa. Mainitsitte nämä öljyvarat. Selvää on, että eh, niillä on myöskin merkitystä, miten ne ovat jakautuneet pohjoisen ja etelän välille. Ja tietysti myös yksityiset kansainvälisetkin intressit tulevat tässä kuvan mukaan ja kysyisinkin, voiko niillä olla jokin merkitys, kun valmistellaan eh, kansanäänestystä ja puhutaan maan vakauttamisesta, vai ovatko nämä ulkomaalaiset intressit tässä kuitenkin vähäpätöisemmässä roolissa? Kiitokset. Ja sitten Hautala, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Meillä on ollut jo hyvin miellyttävä tilaisuus tavata teidät eilen ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että meidän, o, meillä on hyötyä siitä, että meillä on erityisedustaja Sudanissa. Minä haluaisin sanoa, että me olemme tavanneet sudanilaisten ihmisoikeuspuolustajien kanssa, Adi Gal Mogambin kanssa esimerkiksi, ja he ovat kertoneet, kuinka vaikea tilanne ihmisoikeuksien puolustajilla nyt on Sudanissa. Meille on kerrottu, että ahdistelu on hyvin yleistä. Tätä tapahtuu hyvin yleisesti. Minun kysymykseni on se, että mitä kartumissa eu delegaatio voisi tehdä. Minun käsitykseni on, että todellisia ponnisteluja äh, ihmisoikeuksien puolustajien kanssa – tehtävän työn eteen ei ole tehty. Kuinka te voisitte tehdä, jotta voisitte varmistaa, että nyt ihmisoikeusnäkökulma otetaan mukaan. Sehän on uusien IISn sääntöjen mukaan pakollista ja kuinka te voitte varmistaa, että toimitaan kansalaisyhteiskunnan kanssa läheisesti esimerkiksi järjestämällä työryhmiä, joissa keskustellaan siitä, kuinka toimia parhaiten. Minä olen täysin varma siitä, että ihmisoikeusliikkeiden antama tieto voisi olla hyvin tärkeää Sudanin tilanteessa oikeuden palauttamiseksi. Autola on... Kiitokset. Hautala ja sitten De Kaiser, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja tervetuloa Rova Mähsenille Euroopan parlamenttiin. Haluaisin sanoa, että tunnemme teidät ja olemme nähneet teidän toimivan kartumissa kentällä. Olen hyvin onnellinen siitä, että meidän erityisedustamiemme on henkilö, joka on näin lähellä kenttää. Haluaisin onnitella teitä työstä, jonka olette tehneet. Ja olen sitä mieltä, että teidän valintanne on ollut hyvä valinta. Nyt teillä on tilaisuus kertoa uusista kokemuksistanne. Olen pahoillani, että saavuin myöhään. Kaupungissa on mielenosoituksia, kuten tiedätte hyvin. Tämän vuoksi olin myöhässä. On jo mahdollista, että olette keskustelleet niistä asioista, jotka minä halusin nyt tuoda esiin. Jos olette jo vastannut näihin kysymyksiin, älkää vastatko niihin uudelleen. Minä tulen kysymään kollegoilta tietoja myöhemmin. Aluksi koskien kansanäänestystä, josta olette varmasti puhunut. Mitkä olisivat toimet, jos mahdollisesti Sudan jakaantuisi ei vain Afrikassa, mutta erityisesti Darfurin suhteen? olisiko tällä vaikutusta? Mielestäni vaikutuksia olisi, sillä meillä on ollut täällä Darfurin edustajia, jotka ovat sanoneet, että he eivät siedä tätä ajatusta. Jos voisitte kertoa hiukan enemmän tästä asiasta, se olisi hyvä. Ja toisekseen sitten liittyen vaaleihin, jotka on järjestetty hiljattain, niissä oli paljon epäselvyyksiä pohjoisessa ja etelässä. Etelässä oli valitettavia tapauksia jossa armeija sekaantui äänestysprosessiin. Mitä on tehty tämän vuoksi? Mikälaisia toimia on tehty? Tai mitä te voisitte suunnitella nyt kansanäänestyksen varalle? Onko riski, että tällaisia välikohtauksia tapahtuu uudelleen? Ja kuinka voitaisiin toimia? Kolmas asia koskee boikottia ähm, maan pohjoisosissa edellisissä vaaleissa. Onko teillä mielikuva, että näissä vaaleissa, joiden oli tarkoitus olla ensimmäinen askel äh, monipuolen järjestelmää demokratiaa kohtaan, onko teillä mielikuva, että pohjoisessa olisi vastustusta tätä kohtaan ja että nämä vaalit olisivat olleet tässä suhteessa taktiikka, jota on käytetty. Tässä kolme kysymystä, niin kiitoksia. Conclude gli interventi. Ja viimeisenä sitten Lunacek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Omalta puoleltanikin lämmin tervetulias toivotus teille suurlähettiläs Marsten. En tuntenut teitä etukäteen, mutta tietojeni mukaan ja tämän CV mukaan te vaikutatte todella parhaalta mahdollisesta suurlähettilältä. Näin minusta ainakin tuntuu, herra Brock. No, joka tapauksessa. Haluaisin käsitellä nyt kolmea aluetta. Osittain kenties kollegatkin näihin aikaisemmin puuttuivat. Ensinnäkin öljyyhtiöiden rooli Sudanissa. Aika monet niistä yrittävät saada Sudanista toten Etelä- ja pohjoisen rajamailta mahdollisimman paljon öljyä maasta. Minä olin kymmenen vuotta siellä, sitten siellä yhtiön kanssa, joka ei enää siellä toimi tällä hetkellä. Ja hankala homma näiden kansainvälisten öljyyhtiöiden suhteen on se, että jotkut niistä toimivat ikään kuin ne eläisivät aivan toisella planeetalla, nyt sanoakseni tämän näin suoraan. Ne eivät oikein tiedä, missä maassa, maassa ne toimivat. Mitä voisitte kertoa meille ehkä yhteyksistä näihin öljyyhtiöihin? Mikä on niiden rooli tässä rauhanprosessissa, samoin kuin tulevan kansanäänestyksen prosessissa? Tukevatko ne tätä prosessia? Onko niillä sellainen rooli? Ja millä tavalla nämä öljytulot esimerkiksi jaetaan kansanäänestyksen jälkeen, mikä tulos sitten onkin siellä? Vaiko onko tämä kenties seikka, jota myös Euroopan unionin suunnalta, minkä asian suhteen voitaisiin auttaa, niin että saataisiin öljyyhtiöiden tuki kentällä tälle prosessille. Toinen seikka sitten liittyy siihen, mitä kollega Heidi Hautala tuossa toi esille. Teidän tulevat kontaktinne kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, ihmisoikeusjärjestöihin, ennen kaikkea oli nyt kysymys esimerkiksi naisten järjestöistä tai ympäristöjärjestöistä, näitähän on olemassa, niitä on harvoja, harvat ihmiset ovat mukana niissä, mutta nämä järjestöt ovat olemassa. Nekin tarvitsisivat meiltä tukea ja ne tarvitsevat meidän kiinnostustamme. Onko tämä seikka, jonka osalta Euroopan unioni aikoo toimia ja aiotteko olla mukana tässä toiminnassa? Sitten kolmanneksikin Etelä-Sudanin pakolaiset, jotka yhä asuvat pohjoisessa leirillä tai muualla. Ymmärtääkseni pohjoisessa sovelletaan sarjan lakia kaikkiin, oli kysymys muslimista tai ei. Suurin osa Etelä-Sudanin pakolaisista ovat kristittyjä, ei muslimeja. On ollut tällaisia ongelmia, että esimerkiksi naiset ovat polttaneet alkoholia ja myyneet sitä näillä leireillä ja sitten he ovat joutuneet tämän takia vankilaan. Voisitteko kertoa, mikä tilanne kentällä on näiden ihmisten osalta? Siellähän on lähestulkoon kolme miljoonaa eteläsudanilaista pakolaista, suurin osa kristittyjä, harvat heistä vain muslimeja ja heidät. Kaikki on alistettu sarjalainsäädännölle. Jos he tekevät jotain, joka heidän oman uskonsa mukaan on oikein, ei sitten olekaan oikein pohjoisten sääntöjen mukaan. Kiitos. Kiitokset. Tässä tuli nyt pitkä luettelo kysymyksiä. Olkaa hyvä, että teillä on mahdollisuus vastata. Kiitos kaikille näistä varsin mielenkiintoisista kysymyksistä. Teen parhaani vastatakseni niihin kaikkiin. Lähtisin liikkeelle tiinin kysymyksestä. Kansainvälinen rikostuomioistuin. Niin kuin totesin, EU usean otteeseen jatkuvasti on tukenut rikostuomioistuimen eh, roolia ja sitä, että Etelä-Sudan tekisi sen kanssa yhteistyötä. Niin kuin tiedätte, viime kuukausina korkea edustaja on tehnyt ainakin kaksi julkista esitystä, jotka liittyvät eh, Tsadin ja Kenian eh, vierailuihin, mitä Siirin vierailuihin tulee. Ja tässä on viitattu nimenomaan kansainvälisiin sitoumuksiin. Eli emme epäröineet kantamme esiin tuomisessa tässä asiassa. Ymmärrän sen, mitä tarkoitatte, kun viittaatte EUn ja Afrikan unionin huippukokoukseen marraskuun lopussa. Selvää on, että tästä asiasta keskustelua käydään, mutta en menisi tässä vaiheessa yksityiskohtiin. Kirjaan kuitenkin kantanne ylös. Mitä sitten tulee sen paneeliin ja kuinka on mahdollista auttaa ehdotusten täytäntöönpanossa. Olemme rohkaisseet presidenttiä ja hänen tiimiään seurannan osalta. Saataisiin mukaan myös se osa raporttia, jossa nimenomaan oikeuteen ja sovintoon liittyvät kysymykset esiin nostetaan. Mäkin Äh, huippukokossa esiin nostamat äh, seikat ovat sellaiset, että niissä laajennettiin tätä sitoumusta ja pidämme erittäin tärkeänä nimenomaan äh, presidentin Bekin roolia näissä yhteyksissä, kaikissa näissä Sudanin liittyvissä kysymyksissä. Ja EU on jonkin verran teknistä asiantuntemusta tueksi myöntänyt hänelle tässä nimenomaan, kun puhutaan kansanäänestyksen jälkeisistä järjestelyistä. Ja herra Tanak sitten esitti kysymyksiä, useampiakin. Ensinnäkin kysymys, mitä tapahtuisi, jos Etelä-Sudanin hallitus yksimielisen suhtautumisen tai yksikantaisen suhtautumisen asioihin ottaisi, mitä tällöin EU sanoisi. No, on hankala lähteä spekuloimaan sitä, mitä saattaa tapahtua nykyisellään. Painotamme sitä, että EU haluaa, että sääntöjen mukaan järjestetään kansanäänestys ja on hyvä, että se aikataulussa voidaan pitää uskottavalla tavalla. Ja meidän paras panoksemme mielestäni on auttaa ja tukea sitä, että sitä määräyksiä voidaan täysimääräisesti täytäntöön panna. Uskoisin, että tämä on paras tapa menetellä. Mitä sitten saattaa tapahtua niille Etelä-Sudan ihmisille, jotka pohjoisessa asuvat, on erittäin hankala kysymys, tietysti myös toisinpäin asia on ongelmallinen, eli etelässä asuvat pohjoista tulevat ihmiset, ja tätä asiaa on tarkasteltu osana neuvottelut, jotka liittyvät kansanäänestyksen jälkeiseen aikaan. Tämä on tärkeä asia. Mitä tahansa seuraa kansanäänestyksestä, niin erittäin tärkeää on pitää huoli siitä, että yksilön ei kohdistu mitään uhkaa. Ja meidän tulee eh, vedota kumpaankin osapuoleen, jotta ne tekevät parhaansa, että löytyisi sopu muun muassa tässäkin kysymyksessä. Se on ehkä yksi kaikkein hankalimmista kysymyksistä juuri ennen kansanäänestystä, eli tähän tulee varmuus saada. Ja sitten kysyitte mahdollisuudesta poiketa isäisen näkemyksestä yleisneuvostossa. No niin, tässä voisi kommentoida tietysti YK turvallisuusneuvoston kannalta asiaa. Sillä on valtuudet lykätä tätä vuodella, mutta ei kuitenkaan kumota tätä täysin. Ja kyseessä on asia, josta jo jonkin aikaa on keskustelua käyty ja EUkin on tähän mahdollisuuteen liittyen kantansa esittänyt. Mutta en usko, että tämä nyt on kovasti esillä tällä hetkellä ja tässä tosiaan lykkäämisestä on kyse, ei turvallisuusneuvostollakaan ole valtuuksia mitä töitä, mitä töitä pidätysmääräystä, jonka ICC on langettanut. Vielä ei ole tehty varsinaista päätöstä äh, tarkkailijoiden äh, statuksesta tietääkseni mitä tulee omaan henkilöstööni ja logistiseen tukeen. Otin tämän tehtävän hoitaakseni hetkellä, jolloin ollaan siirtymävaiheessa, ulkoasian hallintoa vasta kehitellään. Itse käyn läpi oman ryhmäni kokoonpanoa pitäen tämän asian mielessä. Ja Astonistahan paljon riippuu. Olen kuitenkin tulevaisuudessa läheisessä yhteydessä Afrikan uuteen pääjohtajan, kunhan hänet valitaan ja tavoitteena on pyrkiä pitämään huoli siitä, että saadaan integroitua hyvin nämä tiimit eh, ulkoasioiden hallintoon. Ja alussa jo mandaatistani eh, puhuinkin, mutta minun on tietysti eh, tarkistettava omakin rooliani, mutta minulla on hyvä tiimi, tiimi ja voin tarkistaa sitten näitä mm, tehtäviäkin vielä. ja lesepä sen olen saanut EUlta, jonka puitteissa matkustaminen mahdollistuu. Tässä myöskin pyydettiin poliittista analyysiä siitä, mitä saattaa tapahtua kansanäänestyksen yhteydessä. Tässä viitattiin ongelmallisen alueeseen ja siitä, että saattaa puhita väkivaltaisuuksia. No, tämä tietysti on ongelma ja ollaankin huolestuneita siitä, mitä saattaa tapahtua. Ja juuri tämän vuoksi olemme olleet yhteydessä eri puolueisiin varsin vahvasti. Olisi tärkeää, että prosessi joka tapauksessa hoidettaisiin rauhanomaisesti. Ja tässä yhteydessä olisi ehkä paras pyrkiä minimoimaan riskin mahdollisuus, se onnistuu, jos valmist voidaan hyvin valmistella kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät kansanäänestyksen jälkeisen aikaan turvallisuuskysymysten, mutta muidenkin osalta, koska mitä enemmän sopua saadaan aikaan jo ennen kansanäänestystä, niin sitä pienemmäksi ongelmien riski muodostuu. Tietysti eteläisen Sudanin ihmiset päättävät, mutta salaisuus ei varmaankaan ole se, että negatiivisiakin tunnelmia on, mutta lopputulosta ei kuitenkaan kannata tässä vaiheessa mennä spekuloimaan. Ja Yorkin kokouksessa ehkä nähdään, miltä tuleva tulos ehkä näyttää. Mutta kansanäänestys kuitenkin asettaa tiettyjä kynnyksiä. 60 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä heidät on tultava äänestämään, jotta tulos voi olla pitävä. Eli tällainenkin tekijä tässä vielä on kuvassa mukana. Ja mainitsitte ja Ibrahimin kanssa pidettävän vuoropuhelun merkityksen. Olen ihan samaa mieltä tästä asiasta. Olisi hyvä, jos nämä herrat voisivat mennä Dohan ja liittyä rauhanneuvotteluihin. Vain ymmärtääkseni on Pariisissa eikä tietääkseni vankilassa, vaan elelee varsin mukavissa olosuhteissa, jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta me ja muut kansainväliset kumppanit pyrimme siihen, että nämä kaksi herra saataisiin mukaan tähän prosessiin. Toinen näistä tietääkseni on Tripolissa, Libyan alueella siis, ja ehkä libyalaiset voivat myöskin rohkaista. Hän tässä olisi hyvä, jos näin tapahtuisi. Ja sitten tässä Svensson kysyi siitä, miten öljyvarat jakautuvat pohjoisen ja etelän välillä, mitkä intressit tässä tulevat kuvan mukaan, kun puhutaan kansainvälisistä yksityistä yhtiöistä. No, minulla ei ole tähän paljonkaan ähm, sanottavaa, mutta voin kirjata asian muistiin. Pohjoisessa tapahtuisi menetyksiä öljytulojen osalta, jos etelä irrottautuu, mutta paljon tietysti riippuu siitä, minkälainen sopimus näiden alueen välille tehdään. Ja tämä on myöskin asia, josta parhaillaan neuvotteluja käydään näiden kahden osapuolen välillä. Ja ehkä tässä yhteydessä toisen kysymyksen Lunacek muistaakseni esitti myöskin tähän liittyen kysymyksen öljyhtiöiden roolista tässä kansanäänestysprosessissa ja ylipäätään. No en voi kovinkaan paljon tätä kommentoida. Tiedän kuitenkin, että Norjan rooli on ollut varsin merkittävä. Se on kummallekin osapuolelle myöntänyt tukea neuvottelujen valmisteluvaiheessa, myöskin kun keskustellaan nimenomaan öljy, öljyvarojen jaosta ja yhteistyöstä tässä yhteydessä. Ja on olemassa tiedot, joita tarvitaan neuvottelujen ähm, avoimuuden takaamiseksi. Norja on mielestäni tässä tehnyt varsin hyvää työtä ja Euroopan unionin kannattaa myöskin kannustaa osapuolia nopeuttamaan näitä neuvotteluja, jotta tuloksia ja sopu saataisiin aikaan. Ja kaksi jäsentä, ensinnäkin Hautala tässä viittasi ihmis oikeusaktivisteihin. Ja Lunacet kommentoi samaa asiaa, eh, viittasi naisten järjestöihin. Voin vakuuttaa teidät siitä, että tarkoituksenani todellakin olisi omalla kaudellani olla läheisessä yhteyksessä kansalaisjärjestöihin ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin. Ja nimenomaan ihmisoikeudet ja naisten oikeudet ovat tässä kovasti tärkeitä. muun muassa Sudanin ihmisoikeusjärjestö rahoitetaan EU-välineiden kautta ja Euroopan unionia on myöskin yksittäistapauksissa puuttunut ihmisoikeusloukkauksiin. ja on olemassa neuvoa antava elin Sudanissa ihmisoikeuksien osalta. Ja ilman muuta tämä on asia, joka on kovasti sydäntäni lähellä. Jan Katunen EU-valtuuskunta myöskin ähm, tarkastelee näitä kysymyksiä, ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Ja Kaiser sitten kysyi ensinnäkin, mitkä, mitä vaikutuksia Darfurin voi olla, jos Etelä-Sudan irrottautuu. No, tämän osalta voisin todeta, että Darfurin liike ei vaadi itsenäisyyttä, vaan tärkeä kysymys on, että onko saatava aikaan yksittäinen e, yhtenäinen Darfurin alue. Ja tämä tietysti on asia, joka Dohassakin on esillä. Ja tässä on näkemyseroja, mutta kuitenkin kansalaisyhteiskuntaa Darfurin alueella tuntuu tämä asia kovasti kiinnostavan ja mitä tahansa nyt tapahtuu pohjois-eteläsuhteessa, niin selvää on, että vaikutuksensa tällä kaikella on myös Darfurin alueelle, mutta en nyt eh, tässä vaiheessa arvioisi vielä, mitä, miten tämä vaikuttaa. Mitä tulee sitten vaalitarkkailumission EUn osalta? Toivottavasti olemme oppineet eh, vaaleista nyt kansanäänestystä ajatellen. Tämän toin esille kuun alussa ja loppuraportissa, jonka laaditte, esitettiin selkeitäkin eh, suosituksia ja olemme pyrkineet ne huomioimaan eh, ja esittämään eteenpäin eh, vaalitahoille Etelä-Sudanissa, jotta todellakin voitaisiin hyödyntää aikaisempaa kokemusta ja ottaa opiksi, jotta saataisiin hyvin järjestettyä tuleva kansanäänestys. YK rooli tällä kertaa on ilmeisesti suurempi, huomattavastikin suurempi kaikissa esimerkiksi kahdeksassa eh, paikallisalueilla eh, tulee olemaan pisteitä ja nyt koulutetaan myöskin eh, eh, Sudanin eh, poliisia, jotta se ymmärtää oman roolinsa kansanäänestyksen yhteydessä. Eli kyllä tässä on ainakin pyritty oppimaan aikaisemmista kokemuksista, mitä tulee vaalien järjestämiseen. Ja sitten vaikutukset laajemminkin, kun tarkastellaan poliittista ilmapiiriä, demokratisoitumista Sudanissa. No, voin vain todeta, että hallitsevat puolueet pohjois etelässä saivat paljon ääniä, muille puolueille jäi varsin vähän. Ja nyt tärkeää meidän on painottaa sitä, että perusoikeuksista ja vapauksista tulee voida pitää kiinni, esimerkiksi ilmaisuvapaudesta. Ja olemme tämän tehneet nimenomaan siten, että pyrimme nyt uskottavan kansanäänestyksen saman aikaan, jotta syntyisi sellainen poliittinen ilmapiiri, että olisi mahdollista kantansa vapaasta ilmaista. Ja toivomme, että demokratia, demokratisointiprosessi voi maassa jatkua. Ja sitten kysyttiin Pohjois-Sudanissa asuvista muista kuin muslimiuskovista tai islaminuskovista, ihmisistä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja pitää paikkaansa, että tietyillä alueilla tämä asia on ongelmallinen, kun tarkastellaan esimerkiksi, miten yleisiä järjestyssääntöjä toteutetaan. Monen kuin muslimin oikeuksia tulisi kunnioittaa. Tämä on osana sopimusta, mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin asia, jota ei ole hoidettu toivotulla tavalla. Ja tätä välinettä kuitenkin on mahdollista hyödyntää, jos halutaan pitää huoli siitä, että nämäkin rauhan sopimuksen aspektit saavat riittävän huomion. Kiitos. Bene, ringraziamo. Kiitokset, kiitos teille hyvä erityisedustaja. Tämä on ollut varsin mielenkiintoinen keskustelu ja tilaisuus vaihtaa näkemyksiä. Kiitos teille myös siitä, että kerroitte kokemuksistanne ja varsin innokkaasti tunnutte nyt tehtävinne tarttuneen. Ja kaikkea hyvää teille ja tulevina vuosina. Ja ilman muuta me teemme niin hyvää yhteistyötä kanssanne kuin vain mahdollista. Teillä on tärkeä tehtävä, varsin hankala myöskin, kun demokratiaa ja vakautta pyritään näinkin kaukaisen maahan tuomaan. Kiitos vielä kerran. Ja nyt pidetään pieni tauko ja äänestyksiin mennään sitten kello 16.30. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto, possiamo... Hyvät kollegat, istukaa alas. Kiitoksia, että voisimme aloittaa. Että voisimme aloittaa työt. Meillä on nyt esityslistalla äänestys. Koskien Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamista. Nyt jos kollega vahvistaa, että hän haluaa puheenvuoron, niin anna hänelle puheenvuoron. Kiitoksia. Pyrin olemaan hyvin lyhyt. Olemme jo kerran yrittäneet käsitellä tätä äänestystä ja päätimme keskustella tästä nyt juuri valiokunnan kanssa. Se ei edennyt kovinkaan pa- paljon silloin, mutta olen nyt hyvin kiitollinen kaikista yhteistyöstä, jota olen saanut kaikilta koordinaattoreilta ja varjoesittelijöiltä ja kaikilta ryhmiltä tässä asiassa. Minä haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi kaikkien teidän huomautukset. Olen pyrkinyt ottamaan ne mukaan silloin, kun se on ollut mahdollista ja pyrkinyt luomaan kompromissin minä olen nyt kunnioittanut niitä toivoja, toiveita, jotka ovat tämän ryhmän yleisen mielipiteen kantaisia. Tässä nyt on kolme pääkohtaa. Maantieteellinen, institutionaalinen ja sukupuolinen tasapaino ja tarkoitus on myös vahvistaa tätä vahvaa yhteisöaspektia ja Euroopan parlamentin vahvaa roolia tässä asiassa. Kaikkein vaikein kohta oli maantieteellisen edustuksen kohta. Kuten tiedätte, minä voisin nyt muistuttaa, että me olemme jo sopineet tästä asiasta ja heinäkuussa äänestäneet siitä ja olemme Todennäköisesti, että tästä on mukaan ö, toimet koskien ö, maantieteellisiä aspekteja. Eli minä olin siis nyt pysynyt uskollisena pääperiaatteille, kuten me sovimme heinäkuussa, ö, koskien nyt tätä kohtaa seitsemän, ja olin välittänyt kaikki toiveet eteenpäin koskien näitä tarkastuksia. Nyt viimeinen versio on sellainen, että se on tehty kahden ryhmän kanssa, SND ja CPPn ja muidenkin kanssa. Ja viimeisessä versiossa olemme ottaneet huomioon erätä kohtia ja hiukan pehmentäneet tarkistustani joka koskittelee tätä maantieteellistä aspektia tässä. Vältetään nyt kiintiö kysymys. Kysymys ei siis ole kiintiöistä ja haluaisin vielä sanoa kollegoille, että me äänestimme budjettivaliokunnan kanssa koskien tarkistuksia 22-29, jotka ovat samanlaisia kuin ne, joista me sovimme suurella enemmistöllä. Jos olette nyt samaa mieltä, niin voimme antaa sitten tästä juuri valiokunnalle yhteisen, yhteisen viestin. Jos tämä on nyt meidän mielipiteemme, voimme olla voimme saavuttaa kompromissien. Se olisi hyvä pistää aloittaa työt sitten juurin kanssa. Minä olen nyt kuunnellut tässä esittelijän mielipidettä hyvin tarkasti ja hänen ajatuksensa on se, että on tärkeää, että AFET-komitean äh, valiokunnan mielipidettä kuunnellaan tässä, koska se tuntee tämän asian kaikkein parhaiten. Äh, tämän asian, jota me nyt käsittelemme, kysymyksessä ei ole vain siis ulkoasiat. Tämä ei nyt selkeästi ole tämän asian loppu vielä. Tulemme seuraamaan tätä. Tämä siirtyy nyt eteenpäin juurivaliokuntaan ja sitten täysistuntoon. Mielestäni tämä on nyt hyvä ehdotus, niin selkeä ja vahva kuin mahdollista. Ja voimme aloittaa tästä sitten seuraavat työt. Eli kiitoksia nyt kaikille ja esittelen nyt tämän valiokunnalle varmana siitä, että se heijastaa kaikkia mielipiteitä ja toiveita ja ajatuksia, joita on ilmaistu ja joita on tässä valiokunnassa käsitelty. Ja toivon, että kollegat nyt tarkastelevat tätä hyvin myönteisessä valossa ja, ja jakavat minun ehdotukseni. Kiitoksia. Bene, grazie onorevole. Kiitokset, Ja Brock on tässä pyytänyt myöskin puheenvuoroa, mutta minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä korkeintaan, koska meillä on kovin paljon aikaa. No niin, minuutissa ei ehkä ehdi kaikkea sanoa, mutta teen parhaani. Viime kerrallahan esitin, että käsittely lykättäisiin. Sen jälkeen tässä on tapahtunut paljonkin. Rova Ashton selvitti, mitä tapahtuu suljetystöille ja tasapaino eri osiltaan on tässä huomioitu ja mielestäni tässä on nyt menty oikeaan suuntaan. Niinpä tässä kysymyksessä meillä ei ole kovinkaan suurta syytä kritiikkiin. No kun puhutaan sitten huippuviroista, niin ehkä vaikuttaisi siltä, että asia saisi ratkaisun siihen suuntaan kuin me toivomme. Eli kommentit, jotka viime viikkoina esitettiin, ehkä nyt alkavat vaikuttaa. Ja Saris Polski onkin ihan oikeassa sanoessaan, että tämä on nähtävä kokonaisprosessina kuudes kymmenettä oikeus asioiden valiokunnassa. Tässä ehkä syntyy sitten vielä lisäkeskustelua ja pääesittelijä Rakkai varmasti sitten kommentit huomioi. Ja myöskin Sarasvorskin kommentti, ettei lähde liikkeelle kiintiöstä enää, vaan puhutaan integratiivisesta rekrytoinnista. Katsoisin, että tämäkin on ihan hyvä kehitys. Ja nyt ollaan vaiheessa, jossa mentäisin oikeaan suuntaan kehityksessä haluaisin kuitenkin muistuttaa eräästä asiasta, eli siitä, mistä oli neuvoteltu ja mikä jo on voimassa olevaa oikeutta, eli että tasapainoinen esitys tarvitaan. ja Se on tavoitteena asetuksessa jo nykyisellään, ja jos se ei johda tavoitteisiin, niin tarvitaan tarkistus, joka sitten tuo eh, riittävät parannukset esitykseen. Ja nähtäväksi jää, riittääkö eh, se, miten asia nyt tässä on tänään esitetty. Voidaanko tältä pohjalta asiasta sopia? Hyvä. Ja sitten Lasar, viimeinen puheenvuoro teille, mutta jos mahdollista, niin älkää ylittäkö minuuttia. No. Kiitokset. Sarja Polski totesi, että Kaksi ryhmää kantaa äh, suurimman osan näistä asioista, mutta alun perin näitä oli neljä. Ja on valiteltavaa, kun nyt puhutaan tasapainosta ja tasapainosta esityksestä, niin siitä kyllä käytiin keskustelua, mutta äh, varsinaiset tekijät eli äh, osaaminen ja taidot ovat vähän jääneet unholaan. No on hyvä, että tässä on vähän pehmeämpi lähestymistapa valittu sen suhteen, miten huomioidaan KINOK-reformi, tässä sanotaan indicative targets, mutta minä itsekin omassa ryhmässäni olemme ilman muuta maantieteellisen, mutta myöskin sukupuolisen tasapainoisuuden kannalla. Mutta minulla on tässä tekninen kysymys ja myöskin suullinen tarkistus, eli tekninen asia on uusi suullinen esitys, joka mm, mitä tarkistukseen 17, mutta se, se sitten liittyy kompromissin yksi. Ja äänestyslistasta ei nyt käy ilmi, e, onko tämä uusi sullen esitys myöskin huomioitu kompromississa yksi. En osaa nyt tästä suoralta kertaa sanoa, onko näin vaiko ei. Ja siksi ehdotan kompromissiksi yksi seuraavaa suullista tarkistusta, ja sanon tämä nyt tässä englanniksi. Tässähän on 17 ja 38 välillä tehty kompromissi, ja loppuosassa sanotaan, että artiklan 27 mukaan henkilöstösäännöissä ensimmäisessä alakohdassa artiklassa 12.1, mitä tulee muiden rekrytointiin. Tässä on pidettävä huoli siitä, että Välikäinen työntekijäkanta on myöskin riittävän laadukasta ja rekrytointi tapahtuu huomioida maantieteellinen tasapaino ja myöskin e, sukupuolen tasapaino. Ja en oikein ymmärrä, kuinka voidaan lähteä liikkeelle maantieteellistä näkemyksistä ja pyrkiä laatuun. Mielestäni tulee olla toisinpäin, eli lähteä osaamisesta, siltä pohjalta rekrytoida ja pyrkiä sitten maantieteellisen tasapainoon. Siksi teen seuraavan suullisen muutosehdotuksen. Eli seuraavalla tavalla tämä kuuluisi. Rekrytoidaan siten, että pidetään huoli siitä, että henkilökunta on tehokas to- osa toimia ja pyritään tällä myöskin sukupuoliseen ja maantieteelliseen tasapainoon. Ja toivoisin, että tämä suullinen muutosehdotus tarkistus otetaan myöskin äänestyksessä huomioon. Onorevole Peteri, olkaa hyvä. Hmm. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Eh, dunque, attenzione però, io non sono... Niin, en voi nyt avata keskustelua tästä asiasta enää annoin mahdollisuuden esittelijälle ja muutamalle varjoesittelijälle käyttää puheenvuoro, mutta jos nyt vastustatte jollain lailla esimerkiksi äänestysluetteloa, eh, ettekä halua, että tänään äänestetään, niin silloin on äänestystä lykättävä. Eli jos teillä on jonkinlaisia hankaluuksia, esimerkiksi tämän äänestysluettelon kanssa, niin nyt ei keskustelua voi ryhtyä käymään. No kyllä voitte kantanne esittää, mutta tänään esityslistalla lukee äänestys eikä keskustelu. Ja mitä tulee sitten yhteen tarkistukseen, niin jos haluatte tällaisen liittyen tehdä suullisen tarkistuksen, niin kommentoikaa asiaa ennen äänestystä. Käytetään normaalia menettelyä, Eli kysytään sitten, onko mahdollista, että tästä äänestetään. Tällä tavalla voimme menetellä. Eli nyt päättäisin keskustelun tästä asiasta ja lähdetään liikkeelle äänestyksistä. Ja jos vastustatte, niin ennen kuin tarkistuksesta äänestetään, nostakaa käsi pystyn, tehkää suullinen tarkistus ja sitten kysytään vastustusta ja kannatusta ja tällä tavalla voidaan menetellä. Olen pahoillani, mutta nämä ovat säännöt ja niiden mukaan mennään. Lähdetään siis liikkeelle tarkistuksesta 13 puolesta vastaan. Tyhjät. Äänestetään koneellisesti. Olette varmaan ehtineet kortit laittaa. Äänestys alkaa. Koneäänestys siis arkistuksesta 13. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. 6 puolesta, 14 ääntä. Sitten tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi numero yksi ja siihen liittyen suullinen tarkistus Lansdorfilta. Jos kannatatte suullista tarkistusta, kysyn, kuka ei kannata suullista tarkistusta, käsi ylös. Kuka ei kannata tehtyä suullista tarkistusta? Non si fa così? Basta che uno si opponga alla mia domanda. Beh, in questo caso, in questo... Nyt siis tilanne on sellainen, että jos 40 vastustaa suullista esitystä, niin silloin asia menetetään, mutta ymmärtääkseni, jos 5-6 vastustaa, niin silloin ei voida äänestää. Eli nyt äänestämme näin ollen kompromissista numero yksi. Puoltoäänet, kompromissi yksi. Es gibt eine Frage. Niin, puheenjohtaja, tässä on yksi teknisluontoinenkin kysymys. Suullinen tarkistussarjus Volskilta viittaa tarkistuksen 17. Kysyisin, liittyykö se myöskin kompromissin numero yksi, sillä tarkistuksessa 13 ensimmäisessä äänestyksessä sanotaan, että esittelijän suullinen tarkistus koskee myöskin 4, 17 ja niin edelleen. Eli 17 tulee tähän mukaan. Ja sitten kompromissi 1, se kattaa tarkistuksen 17. Ja kysynkin nyt Sarius Volskilta seuraavaa. Se, mitä esitetään eh, tarkistuksessa 17 ja sulissa tarkistuksessa, koskeeko se myöskin kompromissia numero 1? Allora, onorevole, onorevole Sai... Niin, Sarius Volski, ehkäpä te voisitte vastata. Voitteko yhtyä siihen, mitä Lansdorf juuri, juuri esitti? Eli että suullinen tarkistus 13, joka sisältää myöskin tarkistus 17, se sisältyisi kompromissiin yksi. Mitä, mikä on vastauksenne? Kysyn sitä teiltä sitten jatketaan. not on the basis of only striving. Eh, señor presidente, si hemos, si hemos comprendido bien la propuesta de enmienda oral del señor Landos, es simplemente un cambio en el orden de los criterios poniendo. Kyseessä on yksinkertaisesti vaihtaa näiden kriteerien järjestys ja laittaa meriitti ensin, mutta säilyttää tässä nyt miesten ja naisten välinen tasapaino. You Sorry, it's not... <laughs> aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta di chiarimento. Eli tässä nyt esitetään seuraava Kompromissin yksi lisättäisiin institutionaalinen kolmanneksi viimeisellä rivillä. Sitäkö siis esittäisitte tässä? kun tarkastellaan kompromisseja tätä suullista esitystä. Lansdorf, olkaa hyvä. Mutta siis kysyn ensin tähänkö pyritte ja sitten mennään eteenpäin. Niin, tämä olisi se tekninen kysymys, eli institutional balance. Olisiko mahdollista Saarius-Volskin mukaisesti ottaa tämän mukaan myöskin kompromissiin yksi? Olettaisin, että näin on. Ja sitten suullinen tarkistus recruited on the basis of, se korvautuisi sanomalla while striving for. Ja suullinen tarkistus, siitä mielestäni pitäisi äänestää. Allora, qua ci sono quattro. Eli tässä nyt on neljä puheenvuoropyyntöä tähän liittyen. En ihan yhtyisi tähän eh, poikkeava menettelyyn, eli että keskustellaan eh, kohdasta, mm, kommentoidaan sitä monen puheenvuoron kautta, vaikka äänestysluettelun alvassa. Mutta jos tässä tulee lisäselvyyttä asiaan, niin ok, mutta kantojen tulisi olla selviä ennen kuin äänestysluettelo laaditaan. No niin, esittelijä, olkaa hyvä. Really, we had additional week. Eh. Herra puheenjohtaja, todellakin meillä on ollut lisäviikko ei pitäisi monimutkaistaa asioita. Tulee teknisiin asioihin, minä vastasin kyllä. Tarkoitukseni, kun laitan tämän suullisen tarkistuksen tähän, oli laittaa joka kohtaan tekstiin tämä kolme tasapainon ajatus. Eli minun vastaukseni herra Landstroffille on se, että recruitment on the basis of loppuen gender balance. Minä haluaisin nyt vaihtaa tämän tähän uuteen muotoilun while striving at. Lei dice di, come... Eli ehdottaisitte, että institutionaalinen aspekti otettaisiin mukaan kompromissin yksi kolmanneksi viimeiselle riville ja mm, tämä sitten kävisi tässä on sitten vielä neljä puheenvuoropyyntöä Tanok, Peterille ja Digeni. No, en kyllä mielellään nyt avaa tätä keskustelua. Voisiko puheenjohtaja kommentoida, kun puhun englantia äidinkielinen? Jos korvataan sana with sanalla of, niin silloinhan tästä tulee ansiotapaus joku, jolla on hyvä standardi, mutta ei kaikista korkein standardi. Jos siinä on with, niin silloin se tarkoittaa kaikista parhainta kandidaattia, joten ehdotan, että tässä suullisella tarkistuksella tämä otetaan with the highest standard, koska silloin tämä on tämä merittikysymys. Ulteriore complicazione. Dunque. Monimutkaistetaan siis vielä hieman. No niin, sitten tässä on seuraava puhuja, olkaa hyvä. Partner. Um, just very quick point. Aivan nopeasti yksi asia. Haluaisin selventää tätä Lambsdorffin esitystä. Sì, eh, è questa la formulazione. Niin, ja Tähän sitten lisäyksenä vielä institutionaalinen. Uskon, että nyt tämä riittää ja voimme äänestää. Ha accettato, no? Il with. Allora, possiamo votare con queste precisazioni. Eli tältä pohjalta äänestetään kompromissista yksi. Change the text. Ehdotan, että me enää muuta enempää tätä tekstiä, koska muuten me olemme meistä tulee tällainen sanamuotoilija elin tässä. Äänestetään tästä, kun lisätään tämä instituutio sukupuolta tasa arvo jälkeen. opinioni su questo punto di No niin, tämä keskustelu on nyt käyty, tämä adjektiivi lisäys on tehty, nyt äänestetään tänään muutoksen myötä kompromista yksi. Puolesta vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 18 puolesta. Vastaäänet tyhjät hyväksytty. No niin, ja mennään nyt tässä eteenpäin niin sutjakkaasti kuin mahdollista. 19 puolesta vastaäänet tyhjää. Ehkä äänestämme koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 19. 19 siis. Äänestys alkaa. Koneäänestys. 46, 16. Sitten 39 puolesta. Vastaäänet. tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero kaksi, kolmessa osassa osa yksi, anteeksi kahdessa osassa osa yksi ensin puolesta. vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja osa kaksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja 40. Seuraavana sitten tarkistus 23, suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Ranter pyytää puheenvuoro, olkaa hyvä. The spirit of making this not much more complicated. Siinä hengessä, että me monimutkaista tätä asiaa, halusin vielä selventää yhtä asiaa tässä. Minä halusin varmintaa, että tämä kohta, joka on nyt suullisesti varmennettu, tarkoittaa sitä, että ensin tässä aluksi olisi nyt meriitti sitten. Voimmeko siis nyt kestää tällä molemmilla tavoilla? Minä haluaisin varmentaa, että tässä nyt otetaan pätevyys ensin ja sen jälkeen muut asiat. Jos tämä on nyt tilanne, niin minä voin sitten vetää tästä oman suullisen tarkastukseni pois. Punto. Voisiko esittelijä vastata? For... Vain pätevät henkilöt voidaan valita Euroopan diplomaattikuntaan. Tämä on minun vastaukseni. Va bene. Eh, Qualification first, then I withdraw my all amendment. No, Eli minä nyt vedän tästä oman suullisen tarkistukseni pois, jos pätevyys on siis ensisijainen kriteeri. Big enough. No, annan puheenvuoron, mutta nyt kyllä viimeistä kertaa myönnän puheenvuoroa, koska tässä ollaan äänestämässä eikä juttelemassa. Olkaa hyvä. Yksi tekninen selvennys bulgarialaisessa versiossa. Tässä sanotaan 31.12.2010. Tämä on varmaan liian optimistinen. Varmaankin 2020 pitää olla tässä bulgarialaisessa tekstissä. Ja sitten tässä on kysymys pätevyydestä ja meritistä. Ei tätä varmaan tarvitse uudelleen tätä tuoda tähän, joten tarkistus on tarpeeksi selvä, eiköhän äänestetä. Päätös siis vuoden 2010, eh, niinhän se on, olipa nyt optimisti tai ei. Jos teille käy, niin äänestätte kyllä, jos ei, niin vastaan. 23 siis nyt puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Menemme eteenpäin. Seuraavana tarkistusnumero 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24. Bene, 42 aperta. Eli 42 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ehkä vähän kiirehdin äsken. 63 ääntä, 33 puolesta, 29 vastaääntä, hyväksytty. 24 puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 vedetty pois, sitten 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 tuli katetuksi 23 kautta. vai sitä äänestäänkin 29 puolesta. 29 puolesta vastaan. Varmistetaan. Äänestämme koneellisesti tarkistuksesta 29 äänestys alkaa. Tarkistus 29. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 15 vastaääntä hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta suullisen myötä vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta Hetkinen, se raukeaa. Se raukeaa. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistusnumero viisi puolesta vastaan. No, jäi vähän epäselväksi. Äänestämme koneellisesti tarkistuksesta viisi. Äänestys alkaa. 62 ääntä. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 6. Tarkoitus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 tämän pois 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koneellisesti tästä näin muutetusta lausunnosta. Kokonaisuudessaan äänestys alkaa. 63 korttia. 61 äänestänyt. 62. Äänestys päättyy. 54 puolesta, 3 vastaan, 6 tyhjää. Eli onnittelut tästä esittelijälle. Haluaako joku kommentoida? korttia, kun ei ollut, eli DAF plus vastaääni ja sitten yksi vielä, kun nosti käden. Brock esitti kantansa, ei muita. Selvä. Eli yksi puolto, yksi vastaääni ja Brock, haluatko käyttää puheenvuoron? Olkaa, olkaa hyvä, herra Brock. Attimo di silenzio, per favore. Herr Vorsitzender, bitte noch zu Protokoll zu nehmen. Pöytäkirjan haluan kirjattavan, että Brans Wolskin esityksestä on todeta, että tässä ei ole kiintiötä. ja pätevyyskysymys on tärkein, sitten vasta tasapaino ja pätevyys on kaikkein tärkein asia ylipäätään ja siitä ollaan eri ryhmissä yhtä mieltä. Tämä on tärkeä kanta mielestäni, kun ajatellaan jatkokäsittelyä. Hyvä. Tämä näkemys on nyt kirjattu ylös, Daphne. Kommentar, Herr Bruck. Niin, kiitos herra Brook kommentista. Toivottavasti näin myöskin eh, asia tulkitaan. Tietysti munkinlainen tulkinta mielestäni on mahdollista, siksi äänestimme tyhjää. Hyvä, että näin jälkikäteen nyt asian nostitte eteen, esiin, mutta ehkä olisi ollut järkevämpää kommentoida asiaa etukäteen. Bene, ancora qualche intervento. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Tämähän on varsin intohimoja herättävä asia näköjään. Peterle, olkaa hyvä. Mogu priti besede in virat samo povedal, da sem Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en aikaisemmin saanut puheenvuoroa. Halusin vain sanoa, että minä äänestin kompromissi ykkösen puolesta sillä vakaumuksella, että me emme muuta tätä sanamuotoa maantieteellisestä edustavuudesta. Sen täytyy pysyä siis maantieteellisen edustavuuden pohjalta tekstissä. Kyllä se säilyikin. Institutionaalinen tuli vain mukaan siihen, mutta mitään muuta ei muutettu. Ich wollte auch kurz etwas dazu sagen. Kommentoisin vielä hieman asiaa. Toivon, että näin kaikki asian tulkitsevat juuri siis siten kuin Helmar Bruck juuri esitti. Eli että ulkoasian hallintoon halutaan pätevimmät mukaan. Ja pätevimmät nimenomaan voidaan rekrytoida tässä samassa sitten pyritään siihen, että institutionaaliset ja sukupuolen liittyvät kriteerit myöskin tulisivat huomioiduiksi. Mutta niin kuin Brandner ja Elmar toteaisin, että en tässä ole mitään mennyt ö, hajottamaan. Ö, toteaisin vain, että muunkinlainen tulkinta ainakin paikoitellen voi tulla kyseeseen. Ja nykymuodossaan mielestäni teksti ei voi olla niin tyydyttävä kuin jos muotoilut olisivat olleet hieman toisenlaiset. Tietysti käytännössä sitten, kun rekrytointitoimiin mennään, niin toivottavasti pätevyys on ensisijainen kriteeri, eivätkä sitten mitkään muut kriteerit. Bene. Grazie. Hyvä. Kiitos nyt tästä äänestyksestä. Ja tästä nyt unohtunut kokonaan vielä, olkaapa hyvä. No zwei bemerkungen niin ihan lyhyesti kaksi kommenttia. Ensinnäkin Sarjus Volskin esityksen pohjalta tässä halutaan antaa selkeä signaali eh, neuvostoon päin ja Ashtonillekin, eli että aspektit, joita ei riittävästi huomioitu aikaisemmin, nyt nostettaisiin esille. Eli sukupuolen tasa-arvoisuus, tasapuolisuus ja sitten eh, maantieteellinen edustavuus ja institutionaalinen asema. Ja tässä täällä keskuudessamme eh, nämä eh, pätevyys- ja ansioasiat tulee myöskin nostaa esiin, mutta uskoisin, että on mahdollista löytää sellainen esitys, jossa nämä kaikki aspektit saadaan mukaan. Ja tärkeää olisi, että nämä kriteerit huomioitaisiin. Ymmärtäisin, että tässä Saaris Volski pyrkii siihen, että nämä kriteerit tulisi kaikki pyrkiä huomioimaan. Yksi asia vaan kollegat. Me tarvitsemme kiintiöitä, koska merit ei ole otettu huomioon. Kun meritti perustaa seurataan, niin kaikki kiintiöt ja tasapainot ovat olemassa, mutta vain silloin, kun ansiot ansiota väitetään olevan, mutta niitä ei oteta huomioon, niin sitten ei saada tätä tasapainoa. Tämän vuoksi tarvitaan Että Ei kysymys ollut siitä, olemmeko merittien puolesta vai niitä vastaan, vaan me haluamme todellista merittien huomioon ottamista. Valitettavasti tämä ei tapahdu ja tämän vuoksi meidän täytyy korjata pitkällä aikavälillä näitä tuloksia. Allora, chiudiamo, chiudiamo con l'intervento del relatore, poi... No niin, esittelijälle vielä puheenvuoro ja sitten kiireesti eteenpäin esityslistallamme. Olkaa hyvä, Sarius Polski. Dear President, I see how huge is the need for further debate on that. Me pyrimme nyt välttämään lisäkeskustelua tässä asiassa ja toivon, että tulevaisuudessa paljon huomiota tähän minä olen täysin samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka korostavat meritin tärkeyttä, mutta minä olen täysin sitä vastaan, että esitetään meriitti ja eri eri tasapainoasiat vastakkain. Mielestäni tämä on loukkaavaa niille uusille jäsenmaille, jotka ovat ajatelleet, että näissä, tässä liittyy sellainen ajatus, että näissä uusissa jäsenmaissa olisi vähemmän päteviä ihmisiä. Ja kun ajatellaan, että tällaisia jakoja ei enää tehdä, tietenkin on selvää, että pätevyys on välttämätöntä. Kukaan ei palkkaa ketään, joka ei ole pätevä. Tämä on täysin selvä, mutta tätä pätevyyttä voidaan käyttää tekosyynä ja sitten palkata ihmisiä epätasapainoisesti. Kaikilla ei ole tiettyjä tutkintoja. Minä päätän nyt puheenvuoroni, mutta tämä kompetenssiasia ei ole maantieteellisesti neutraali kysymys. Se on suurempi kysymys ja meidän täytyy nyt luottaa siihen kokemukseen, mikä on. Kiitoksia. Va bene, allora chiudiamo qui. Eh, abbiamo il ministro Clinton che ci sta aspettando. No, ministeri, meitä odottelee. Sì, ma non apriamo il dibattito qui, eh. Tässä loukattiin minun yliopistoani, kyllä, haluan kommentoida. per dire quello... No, ehkäpä sitten täysistunnossa käytätte puheenvuoro tästä asiasta. Nyt päätämme tämän asian käsittely. Menemme esityslistallamme eteenpäin. Ministeri pyritään tänne saliin. Se, joka haluaa jäädä saliin, voi niin tehdä, jota vain tämä äänestysasia kiinnosti, voi nyt tässä vaiheessa lähteä. Ja Ukrainan valtuuskunta voi sillä aikaa tulla tänne. Eh, please eh, sit down, eh, colleagues, the minister. No niin, kollegat, voitte käydä istumaan. Ministerillä on aikaa varttia yli kuuteen saakka, eli ei kannata hukata aikaa. Toivottaisin tervetulleeksi Ukrainan varaulkoasiaministerin Pavlo Klimkinin ja Ukrainan parlamentin EU-integraatiovaliokunnan puheenjohtajan. Taraschukin. Ja tämä tapaaminen osoittaa, kuinka tärkeä kumppani Ukraina on kumppanuuksista puhuttaessa ja integrointi, eh, kehitys on paranemaan päin ja yhteistyö vain tiivistyy Ukrainan ja EUn välillä. Assosiaatiosopimus on myöskin käsittelyssä ja todella suurella mielenkiinnolla nyt odottelemme teiltä esitystä siitä, miten asioissa on edistytty, mitä esteitä vielä on tämän sopimuksen solmimisen tiellä. Ja kollegat varmasti mielellään nyt kuulisivat teiltä tästä ohjelmasta ja hallituksenne prioriteeteista myöskin kollegani Taratsuk on täällä paikalla ja niinpä saamme näkemyksiä hallituksen ja parlamentin riveistä. Ja selvää on, että me mielellään haluaisimme saada mahdollisimman kattavat tiedot. Ja nyt Kotsara mukana ähm, parlamentaarisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Myös teille tervetuloa tänne. No niin, hyvä ministeri. Jos mahdollista, niin olisi hyvä, jos tässä avauspuheenvuorossa ne yltäisi 10 minuutin puheaikaa. Ja nyt mielellään annankin teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Albert. Kiitokset, herra Albertini. Hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo ja kunnia puhua Euroopan parlamentin jäsenille EU-Ukraina-suhteista. Omassa tehtävässäni ulkoasia, vara, varaulkoasiaministerinä ja pääneuvottelijana Ukrainan assosiaatiosopimuksen neuvotteluissa, mutta myös henkilönä, joka on ollut diplomaattisella urallansa yli kymmenen vuoden ajan mukana EU-kysymyksissä, niin minulle on erityisen suuri ilo puhua täällä Euroopan parlamentissa. Siinä instituutiossa, joka on ollut ja on yhä vahva tukija Ukrainan eurooppalaisille näkymille. Minulle on myös aina tärkeää nähdä tällainen erityinen avoimuus, eh, avoimuuden henki Ukrainan eh, Eurooppa-toiveiden osalta. Sehän on heijastunut jo useaan otteeseen Euroopan parlamentin päätöslauselmissakin. Eritoten tätä vuotta on luonnehtinut erityinen, sanoisin, todella merkittävä Euroopan parlamentin Ukraina-päätöslauselma. Päätöslauselma 25. helmikuuta helmikuuta. Siinä vahvistettiin meidän oikeutemme hakea EU-jäsenyyttä artiklan 49 mukaisesti Euroopan ö, valtiona ja se osoitti, että Ukraina on valmis menemään eteenpäin ö, viisumijärjestelmän luomisessa EUn kanssa ja samoin valmis luomaan selvän kriteerilistan tätä tarkoitusta varten. Lyhyessä esityksessäni tulen tuomaan esille sen, että EU-Ukraina-suhteet ovat tällä hetkellä myönteisessä vaiheessa ja on tärkeää, että lisää tukea annamme tälle hetkelle ja yritän tuoda esille sen, millä tavalla tätä tukea voidaan antaa. Ensinnäkin minun täytyy tässä korostaa sitä, että Euroopan integraatio ei ole Ukrainalle ulkopolitiikkakysymys. Kysymys ei ole siis pelkästään ulkopolitiikkakysymyksestä, vaan ennen kaikkea tässä on kysymys siitä, että toteutetaan kattava sisäisten uudistusten ohjelma. Meitä on pyydetty luomaan kriteerit myös, ja se luo kriteerit EU-jäsenyydellisten. Tässä on useita painopistealueita lähitulevaisuutta silmällä pitää. Nämä ovat haasteita, joihin meidän täytyy pystyä vastaamaan. Ensimmäisenä niistä mainitsisin asian, joka on hyvin lähellä sydäntäni, ja se on tietysti tämä tuleva assosiaatiosopimus. Sopimus, jonka täytyy olla luonteeltaan hyvin innovatiivinen, ja tämä on ensimmäinen tällainen sopimus Ukrainan ja EUn välillä. Sen täytyisi saattaa meidän suhteemme poliittisen assosiaation ja taloudellisen integraation tasolle. Ukrainalle tärkein sopimuksen tuoma lisäarvo on tietysti se seikka, että todellinen yhdentyminen, joka perustuu kattavaan Ukrainan lainsäädännön lähentämiseen EU-lainsäädäntöön, tämän täytyisi olla tässä moottorina lisä yhdentymiselle koska kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka meillä nyt on ja se on yhä voimassa, on luonnollisestikin sopimus, joka liittyy yhteistyöhön. Me voimme tehdä lisäyhteistyötä, me voimme tehdä parempaa yhteistyötä, mutta aina kysymys on pelkästään yhteistyöstä. Meidän täytyy päästä yhteistyöstä yhdentymiseen. Ja tässä Euroopan parlamentilla on todella avainrooli, kun kehitetään tulevia välineitä myös Ukrainan osalta ja ja toivoisin, että Euroopan parlamentti katsoisi uusin silmin niitä instrumentteja, joita tarvitaan, jotta saadaan tehokas tulevan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano aikaisemiksi. aikaiseksi. Kysymys ei ole pelkästään rahoituksen järjestämisestä, vaan myös tulevien välineiden muodosta. Ja minulle kysymys on tässä erityisvälineistä, joiden pitäisi keskittyä lainsäädännön lähentämiseen. Tärkeä osa tulevaa sopimusta pitäisi olla tämä uudenlainen sopimustyyppi. Se pitää tulla syvä ja kattava ja tässä täytyy olla kysymys neljän vapauden laajentumisesta myös, Euroopan, äh, myös Ukrainan. Kysymys ei pitäisi olla tällaista valinnaisesta äh, äh, yhdentymisestä tietyillä aloilla, vaan tässä täytyisi olla kysymys kaikista näistä vapauksista, jotka asteittain laajennetaan kattamaan myös Ukraina. Tämä on meidän avainkysymyksemme neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa, ja me tulemme todellakin äh, jatkuvasti ottamaan tämän asian esille. Toisena alueena mainitsisin ehdottomasti viisumivapaan viisumivapauskysymyksen. Ja tässä me ajamme takaa erityisen asiakirjan tai toimintasuunnitelman hyväksymistä, jolla luodaan selvät objektiiviset kriteerit sille, että Ukraina voi ö, toimia niin, että se saavuttaa tulevaisuudessa viisumijärjestelmän Euroopan unionin kanssa. Minä haluaisin tässä korostaa sitä, että Ukrainan tapauksessa kysymys on siitä, että meillä on tässä vähemmän politiikkaa ja enemmän pragmaattista lähestymistä ja jopa teknistä luonnetta tähän viisumikysymykseen. Tässä on kysymys kattavasta uudistuksesta ja me olemme jo nyt matkalla kohti hyvin kunnianhimoista viisumijärjestelmän uudistusta. Muutama erityisesimerkki. Ajatellaanpa vaikka integroitua rajanhallinta erityisohjelmaa tämän osalta, uuden viranomaisen luomista ja monia muitakin tärkeitä hankkeita, jotka tulevat viemään meitä kohti merkittävää kehitystä tässä viisumivapausvuoropuhelussa. Jälleen haluaisin kerran vielä korostaa, että kysymys ei todellakaan ole poliittisesta päätöksestä, jota ajamme tässä takaa, vaan kysymys on johdonmukaisista ja selvistä uudistuksista, joihin Ukrainan täytyy ryhmi, ryhtyä. Mutta tätä varten me tarvitsemme EUlta selvät kriteerit Kolmas painopistealue, joka, äh, jonka haluaisin eritoten tässä nyt mainita, on agenda. Tämä on uudenlainen, innovatiivinen asiakirja, josta me sovimme EUn kanssa. Tämä on seuraamusasiakirja EU-toiminta EU-Ukrainan toimintasuunnitelmalle, ja tämä oli aivan ainutlaatuinen seikka Ukraina ja EUn kannalta, koska me olemme ryhtyneet panemaan täytäntöön näistä, näitä jo sovittuja määräyksiä, vaikka neuvotteluja vielä käydään tulevasta assosiaatiosopimuksesta. Tämä ei ole siis lainsäädännöllisesti sitovaa, vaan poliittisesti me olemme merkittävästi painottaneet jo näitä hyväksyttyjä sääntöjä niiden täytäntöönpanoa. Neljäs painopistealue, ja tämä on hyvin erityinen, Tämä liittyy energiayhteistyöhön. Ukraina omalta puoleltaan on osoittanut olevansa valmis syventämään yhteistyötä EUn energiakentän kanssa. Ja viime viikolla Juuri allekirjoitimme Skopissa pöytäkirjan, jolla liittyimme energiayhteisösopimukseen. Erityisenä saavutuksena haluaisin mainita kaasumarkkinoiden toiminnan ja tähän liittyvän lainsäädännön. Tämä on täysin EU-direktiivi 55-2003 määräysten mukainen. Tämä on lainsäädännön, joka valmistelee tietä Ukraina kasvumarkkinoiden tehokkaalle todelliselle toiminnalle ja näiden markkinoiden yhdentämiselle Euroopan unionin kanssa. Tietysti täytyy mainita tässä vielä Ukrainassa myönteisen investointiilmapiirin luominen Tässä mielessä viimeisenä vaan ei vähäisimpänä. Tämä on minun, minua hyvin sydäntäni lähellä. Euroopan unionin integraatiossa on kysymys saavutuksista ja prioriteeteista, jotka toin jo esille tuossa, mutta Euroopan lähentymisessä on kysymys ehdottomasti myös arvoista. Euroopan yhdentyminen liittyy eurooppalaiseen ajattelutapaan. Euroopan yhdentyminen liittyy myös eurooppalaiseen identiteettiin. Muutamia vuosia sitten vietiin lähestulkoon vuoden neuvottelemalla yksikertaisista määräyksistä, jonka mukaisesti Ukraina on eurooppalainen maa. Meille on aivan selvää, että maantieteellisesti emme pelkästään ole eurooppalaisia, vaan historiallisesti ja ajattelutavaltansa Ukraina on eurooppalainen maa ja sen paikka on Euroopassa. Ja tässä me todella luotamme Euroopan parlamentin tukeen ja me ö, toivomme, että voitte tehdä läheistä yhteistyötä Ukrainan kanssa kaikkien näiden asioiden osalta. Olen kiitollinen siitä, että kuuntelitte minua ja erittäin mielelläni voin yrittää vastata teidän mahdollisiin kysymyksiinne tai ottaa huomioon teidän ehdotuksenne. Kiitos. Grazie, signor ministro. La parola al... Kiitoksia, ministeri. Ja sitten Puheenjohtaja Karasuk, olisi hyvä, jos tekin voisitte käyttää lyhyen puheenvuoron, ehkä kymmenessä minuuttia, niin se olisi oikein hienoa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I'll do my best. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Teen parhaani, jotta olisin yhtä selkeä kuin kollegani Klinkin haluaisin aluksi ilmaista kiitollisuuteni teille, herra puheenjohtaja. Te olette ottaneet meidät tänne vastaan ja myöskin Euroopan parlamentin Ukrainan delegaation. Minä näen täällä monia tuttuja kasvoja, joiden kanssa olen työskennellyt vuosien ajan, jotta saisimme tietoisuutta levitettyä Euroopan parlamentissa koskien Ukrainan ja Euroopan unionin suhteita. Monia vuosia sitten ensimmäiset olivat mukana Ukrainan ja EUn välisissä kumppanuusneuvotteluissa ja paljon on puhuttu viime kuukausien aikana ja viimeisten vuosien aikana. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että näiden viimeisten viiden vuoden aikana – jotka ovat olleet Ukrainassa hyvin epätasapainoisia vuosia. Me olemme saavuttaneet monia tärkeitä sopimuksia. Me olemme neuvotella uudesta puite sopimuksesta liittyen kauppaan ja me saimme päätökseen neuvottelut kahdessa tärkeässä asiassa koskien viisumeja ja aloitimme visumivapaus asian ja myöskin koskien Euroopan energiayhteisösopimusta olemme edenneet. Tietenkin näiden viimeisten kuukausien aikana meillä on ollut presidentin vaalit ja niiden seurauksena uusia johtajia tuli esiin. Ja vaikka monet viestit ovat olleet hyvin ristiriitaisia parlamentin jäsenenä ja Euroopan integraatiokomitean jäsenenä, voin sanoa, että uudet johtajat jatkavat samaa positiivista trendiä, jota heidän edeltäjänsäkin harjoittivat. Ja haluaisin sanoa myöskin, että edistystä on saavutettu viime kuukausien aikana, mitä tulee neuvotteluihin ähm, lähentymisestä. Ja me toivomme, että päätökset Euroopan parlamentissa, ne, jotka te hyväksytte 25. helmikuuta, ovat sellaiset, että muutkin instituutiot ottavat ne huomioon. Sillä valitettavasti minun täytyy myöntää, että edelleen tilanne on sellainen, että päätökset erityisesti mitä tulee erityisesti mitä tulee jäsenyysneuvotteluihin, ovat sellaisia, että ne muut instituutiot eivät ole ottaneet niitä huomioon. Me tulee sitten vapaakauppa-alueeseen, olemme kuulleet paljon kritiikkiä, erityisesti sitä on kohdistettu Ukrainan valtuuskuntaa kohtaan ja Ukrainan parlamentin jäsenenä en voi olla samaa mieltä tämän kritiikin kanssa. Minä haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että jos puhutaan vapaakauppa-alueesta Ukrainan ja EUn välillä, sen pitäisi olla tasa-arvoinen, tasa-arvoinen kumppanuus, eikä vain lisämarkkina-alue Euroopan unionille. Ja tähän liittyen minä haluaisin sanoa, että kompromissit ovat sellaisia, että niitä pitäisi etsiä molemmilla puolilla. Ja meidän pitäisi luoda todellisia kiintiöitä, ei mitään kuvitteellisia pieniä kiintiöitä. Erityisesti mitä tulee tällaisiin herkkiin maataloustuotteisiin. Mitä sitten tulee viisumineuvotteluihin, meillä on samantyyppisiä mielipiteitä – hallituksessa. Me olemme sitä mieltä, että Ukraina on tehnyt paljon, jotta se voisi helpottaa Euroopan unionin kansalaisten vierailua Ukrainassa. Vuonna 2005 me hylkäsimme kaikki viisumivaatimukset, mitä tulee Euroopan unionin kansalaisiin. Ja kun tämä sopimus tuli voimaan, se aiheutti sen, että Ukrainan kansalaiset saavat paljon enemmän Schengen-viisumeita kuin aikaisemmin. Ja tämän jälkeen meidän naapurimaamme, kuten Puola, Unkari, Slovakia, liittyivät Schengen-alueeseen ja me huomasimme, että monet ukrainalaiset matkustivat Euroopan unioniin ja erityisesti näihin mainittuihin maihin heidän määränsä nousi. Ukrainalaiset eivät hyödy meidän viisumikumppanuudestamme. Tämä pieni rajan ylinen rajan yli liikenne ei kovinkaan paljon auta tässä tilanteessa. Ja tässä integraatiokomitean jäsenenä haluaisin sanoa, että me pyrimme valvomaan tämän sopimuksen noudattamista. Parlamentti on pyytänyt niin, ja me olemme huomanneet, että monet Euroopan unionin maat eivät täytä velvollisuuksia, mitä tulee tähän sopimukseen. Ja minä haluaisin tässä äh, puhua parlamentin kollegoidemme kanssa. Me olemme kiinnittäneet huomioon tähän asiaan ja tuloksena tästä meillä tulee olemaan yhteinen parlamentaarinen äh, valiokunnan kokous nyt tulevana, tulevana marraskuuna. Ja me tulemme silloin miettimään sitä, että pitäisikö Ukrainan ja Euroopan unionin parlamentin käsitellä tätä asiaa. Eli meidän johtopäätöksemme on se, että meidän pitäisi välttää väärinkäsityksiä ja ongelmia, jotka voivat johtua näistä viisumihelpotussopimuksista. Ja tämä olisi alku sille, että me järjestäisimme viisumivapaussopimuksen Ukrainan kansalaisia koskien. Ja tähän liittyen EUn ja Ukrainan huippukokous, joka tulee, joka tulee järjestämään 27. marraskuuta. Me tulemme tarjoamaan toimintasuunnitelmaa koskien viisumivapautta ja minä olen hyvin huolissani siitä, että huhupuheita on täälläkin todennäköisesti liikkunut liittyen siihen, että Venäjän pitäisi saada samantyyppinen sopimus joko Ukraina kanssa yhdessä tai sitten muuten. Eli tämä on hyvin huolestuttava viesti, jonka me olemme kuulleet, koska päinvastoin kun Venäjä me olemme tarjonneet Euroopan unionin kansalaisille viisumihelpotuksia jo viisi vuotta sitten – Eli minä toivon nyt ja toivon, että en ole väärässä. Toivon, että te autatte meitä näiden tunteiden käsittelemisessä. Monet ukrainalaiset tuntevat samoin kuin minä. Haluaisin myöskin ilmaista eräitä myönteisiä huomioita hallituksen jäseniltä, jotka viime kuukausina ovat esitelleet useita tärkeitä lakialoitteita – ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka tulevat tekemään mahdolliseksi eräiden ehdotusten eteenpäin ajamiseen, mitä tulee viisumivapauteen. Ja toivon, että hallitukset täyttävät pian nämä sitoumuksensa. Haluaisin myöskin sanoa, että monet asiat ovat edelleen auki ne tarvitsevat nykyisen hallituksen ja hallinnon huomiota, ja me integraatiokomiteassa toivomme, että saamme hallitusten välisen yhteistyön kulkemaan ilman arvosteluja ja haluaisin myöskin kiittää Euroopan unionia ja Ukrainaa hiljattain tehdystä energiayhteisösopimuksesta. Me toivomme, että mitkään kolmannet osapuolet eivät estä sen toteuttamista. Päätän nyt puheenvuoroni ja annan teille mahdollisuuden keskustella asiasta. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että en tällä hetkellä nyt puhu Ukrainan opposition edustajana meillä on erilaisia mielipiteitä, mitä tulee nykyisiin kysymyksiin, mutta tämän halusin sanoa teille. Kiitoksia. Presidente eh, Tarajuk. Kiitokset. Puheenjohtaja Tarajuk sitten Kovak. Ukrainan eh, yhteyksien valtuuskunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että te annoitte meille mahdollisuuden käydä keskustelua Ukrainasta niin, että me pystymme kuulemaan Ukrainan uuden hallituksen näkemykset ja uuden parlamentin näkemykset. Meillä on täällä myös opposition edustaja herra Tarasjuk. Olen hyvin kiitollinen molemmille herroille näistä esityksistä. Täällä on asioita, joista haluamme syvällisemmin puhua. Valitettavasti meillä ei ole aikaa tänään, eikä meillä ole aikaa mennä yksityiskohtiin tästä. Tämän vuoksi minä vedän pois kysymykseni ja totean vain tähän, että toivon että voimme keskustella näistä kysymyksistä EU-Ukraina yhteisparlamentaarisessa valiokunnassa Kiovassa. Viisumivapaa matkustus, tämä on kysymys, josta tuli relevantti siinä vaiheessa, kun uusi hallitus ja uusi presidentti astuivat valtaan Ukrainassa. Monet Euroopan parlamentin jäsenet puoltavat tätä järjestelmää. Heidän mielestään tämä on oikea tapa edetä. Tämä on myös tapa lähentää Ukrainaa Eurooppaan. Osana uutta assosiaatio- ja kumppanuussopimusta on tämä viisumikysymyskin, mutta viisumikysymykset liittyvät lainsäädännöllisiin asioihin myös, ja tällä, tämä on myös aito askel kohti yhdentymistä. Haluaisin korostaa tätä ja haluaisin kysyä ministeriltä. Seuraavaa pyytäisin häntä puhumaan meille enemmän lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka voisivat johtaa meidät tulevaisuudessa viisumi vapaaseen matkustamiseen Ukraina ja EU-maiden välillä. Minä vahvasti tuen viisumivapausajatusta, mutta kysymys ei ole niinkään poliittisesta hyvästä tahdosta, vaan Kysymys on rajavalvonnasta, turvallisuudesta ja niin edelleen. Te molemmat kyllä tunnette tämän kysymyksen erittäin hyvin ja tiedätte siihen liittyvät asiat. Me tarvitsemme tukea teiltä niin, että varmistetaan se, että me saamme selvyyden sille, että tämä asia, josta saatiin presidentin vierailun aikana väliaikainen yhteisymmärrys, että siitä voisi tulla todellisuutta. Tämä olisi todellinen askel myös kohti Ukrainan jäsenyyttä. Minä voin vahvistaa teille sen, että parlamentaarinen yhteistyövaliokunta pitää tämän esityslistalla. Me puhumme hallitusten jäsenten kanssa. Me olemme luomassa yksityiskohtaista mietintöä viisumikysymyksistä Ukraina ja EU-välisissä suhteissa. Ja me olemme kaikki varmasti tietoisia siitä, että tämä tulee antamaan oman panoksensa asian käsittelyyn. Haluaisin myös todeta ministerille ja herra Tarasjukille tässä, enkä puhu tässä niinkään valiokunnan puheenjohtajana, vaan entisenä ulkoministerinä tässä on selvästi tiettyjä Ukrainassa riitoja valiokuntien, jotka ovat muuttaneet kokoonpanoa. Hyvät herrat, onko tässä poliittisia kiistoja EU- ja Ukrainan suhteiden osalta? Onko asioita, joista meidän täytyisi olla tietoisia? Onko asioita, joista meidän pitäisi olla huolissamme? Voisitteko hieman valottaa tätä kysymystä täällä valiokunnassamme? Tämä voisi kenties auttaa meitä valmistautumaan paremmin Jovan kokoukseen. Olen varma, että olette tietoisia siitä, että Euroopan parlamentissakin on erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavalla puhua tulevista EU- ja Ukrainan välisistä suhteista. Tiedätte, että erilaisia näkemyksiä liittyy myös laajentumiseen. Jos Ukrainan eliitin keskuudessa on tällä hetkellä erilaisia näkemyksiä tästä asiasta, niin me täällä salissa olisimme kyllä hyvin kiinnostuneita kuuntelemaan niitä. Eritoten Ukrainan ystävät, ystävät, jotka ovat kiinnostuneita Ukrainasta, aikoina jolloin EU ja Ukraina välissä suhteissa tapahtuu paljon, ajattelen tässä energiaa, energiayhteisösopimusta, Tällä hetkellä me olemme hyvin kiinnostuneita näistä asioista ja täytyy myös ajatella, että me olemme juuri valmistautumassa tähän Kiovan ö, tapaamiseen. No, olisin halunnut käyttää enemmän aikaa tähän keskusteluun, mutta tämä lakko taas sekoitti suunnitelman ja monet joutuvat tänä iltana jo lehtämään täältä, mutta haluaisin kiittää puheenjohtaja Albertinia siitä, että saamme mahdollisuuden tälle keskustelulle. La parola al col- Kiitokset ja nyt Gaaler ja puheaika kolme minuuttia, olkaa hyvä. Mikrofoni. Vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja ja kiitos eh, vieraillemme Ukrainasta tämän päivä mahdollistaa varmasti sen, että voidaan puhua avoimesti. Sitä tarvitaan, jos todellista muutosta maahan halutaan. Eikä siis siten, että puhutaan eurooppalaista arvoista tai mentaliteetista. Jotkut sanovat, että tämä olisi ikään kuin paluu poliittisen vakauteen. Jotkut muistavat tässä ikävän sivumaun, joka tällaiseen liittyy. Meillä on tietynlaista kokemusta. Oikeusvaltioperiaate ja demokratia ovat tehneet meistä ja auttaneet meitä kilpailukykyisyyteen. Ja Tarvitaan instituutioiden vakautta, se on menestyksen salaisuus. Ei eh, poliittista vakautta, ei mitään eh, valtatekijöitä, eh, ne eivät ole tukeneet EU-takaan. Ja siksi tarvitaan siis toimivaa demokratiaa maahan. Olisi hyvä puhua konkreettisesta yhteistyöstämme, miten esimerkiksi asuntosopimus olisi mahdollista saada aikaan tällaista viisumikysymyksestä kuin näistä peruskysymyksistä liittyen demokraattiseen eh, valmiuteen ja niin edelleen. Mutta halusin nyt tämän esiin tuoda ja esittäisinkin konkreettisen kysymyksen niin, tilanne nyt ennen paikallisvaaleja ja tämä ehdotettu lakiehdotus joka ei mahdollistaisi uusia puolueita tai eh, niiden ryhmittymiä. Eli niitä ei sitten hyväksyttäisi. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Koska nyt vaikuttaa siltä, että salainen palvelu alkaa käydä kylässä toimittajien luona, professoreiden luona ja kansalaisyhteiskunnan edustajien luona. Tulee tällaisia ei-toivottuja vieraita yhä useammin. Miksi perustetaan puolueita, joilla on melkein sama nimi kuin oppositiopuolue, sen takia, että halutaan hämätä äänestäjiä vai miksi? Ja miksi sitten verojen ja veroviranomaisten ja muiden taholta tulee tällaista tiettyä häirintää? Kuinka te selittäisitte tämän asian? Tämä eturistiriita toisaalta Eli turvallisuuspalvelun edustajat ovat myöskin omistajina suurimmassa mediakonsernissa. Eli kuinka päin sitten nämä omistussuhteet tässä menevät. Mielestäni tämä on kuitenkin sellainen asia, että se oikein demokraattiseen valtion sovi. Ja tämän tyyppinen kehitys maassa on mielestäni nyt kuitenkin sellaista, että näyttää, että se vain loittonee Euroopasta. Ja olisi jotenkin saatava loppumaan tämän suuntainen kehitys ja käynnistämään sellainen kehitys, joka pitkällä tähtäimellä johtaa todellakin mm, hyvinvointiin ja demokratian kehitykseen. Ja tällöin sitten puhutaan demokratiassa, joka ei pelkästään ole teoriaa, vaan toimii myöskin ihan käytännössä eikä tue tällaisia tendenssejä, joita tässä juuri kuvailin, joihin on valitettavasti törmätty. Kiitokset sitten herra Brock, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, voin puhua lyhyemmin kuin äskeinen puhuja, koska eh, useat seikat tässä jo on esiin tuotu. Ministeri Leysölni niin Tarasjukille voin todeta, että Euroopan unionin ja Ukrainan välisissä suhteissa on kyllä edettävä käytännöllisesti. Ja kauppa alue sen on tuotava hyötyä kummallekin osapuolelle. Tällainen win-win-tilanne on saatava aikaan taloudellisesti ja poliittisesti tarkastellen. Ja on mietittävä, mitkä ovat tavoitteet vapaakauppa-alue ja sitten itäinen kumppanuus niitä on kehiteltävä sillä tavalla, että ne mahdollistaa lähemmätkin suhteet EUn kanssa, ehkä vähän samantapaisesti kuin on Norjan kanssa ollut mahdollista menetellä. Nämä asiat ovat jo olleet esillä ennenkin, mutta näissä on edettävä taloudellisista syistä, mutta nimenomaan myöskin poliittisista syistä johtuen. Ja tämä koskee myös viisumioikeutta. Täällä on edustettu sitä kantaa, että viisumijärjestelyissä voitaisiin ajatella vapautuksia nimenomaan Ukrainan kanssa, pikemmin kuin muiden naapurivaltioiden kanssa monistakin syistä johtuen. Ja tässä toivottavasti edetään, jos turvallisuustekijät ja muut ehdot täyttyvät. Mutta tässä on muitakin asioita vielä. Presidentti viittasi muun muassa tulliliittoon Venäjän kanssa. Mikähän on tämän projektin tila nyt? onko mahdollista tällaista neuvotella, jos toisaalta halutaan vapaakauppa-alue saada aikaan EUn kanssa. Tämä on eräs asia, jota tulisi tarkastella. Ja sitten asia, johon Galler puheenvuorossaan jo viittasi, opposition hankaluudet saada näkemyksensä läpi. Tämä asia hankaloituu koko ajan ei pelkästään omistajuussuhteiden vuoksi, vaan monesta muustakin syystä johtuen, niin kuin tässä jo todettiin. Ja tämä varmasti herättää epävarmuutta, jos äänestysoikeutta muutetaan koko ajan aina sen mukaan, kuka kulloinkin on vallankahvassa kiinni. Ja sitten perustetaan pieniä puolueita, ettei olemassa olevia hyväksytä Timosenko ja sitten esitetään uudenlaista puoluetta. Ja että tällainen mahdollistetaan, niin katsoisin, että ei se kyllä ainakaan riippumattomasta tuomioistuimesta ja oikeusmenettelystä paljoa kerro, vaan pikemminkin mennään väärään suuntaan. Jos me kielet tässä esittää erillisiä määräyksiä mm, aluevaalien vuoksi, nimenomaan omien etujensa vuoksi, niin eh, tämä kyllä jo vähän hermostuttaa. Mihin suuntaan tässä nyt ylipäätään ollaan menossa? Ollaanko menossa demokraattisen kehityksen suuntaan? Onko syntymässä oikeusvaltio vai mennäänkö tässä takaisin päin autoritäärisen hallintomalliin? sellainen, jossa oikeusvaltiovälineet ovat vain välineitä, mutta eivät käytännössä kuitenkaan toimi. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Brock ja sitten Severin kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, welcome to our uh, Ukraine. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tervetuloa ukrainalaisille vieraille. Olen hyvin tyytyväinen, että tästä asiasta puhutaan tänään, sillä muutama kuukausi sitten me kuulimme puhuttavan ukrainalaisista väsymyksistä ja tämä olisi hyvin valitettavaa, jos me unohtaisimme nyt Ukrainan. Meidän ei pidä unohtaa Ukrainaa, sillä Ukraina on tärkeä, yleensä tärkeä. Me emme voi unohtaa sitä, sillä se on tärkeä meille. Ja nyt tärkeä meidän eurooppalaisissa projekteissamme. Meidän täytyy todeta tänään vielä kerran, että eurooppalainen projekti ei ole täysin valmis ilman Ukrainaa. On paljon odotuksia olemassa. Meillä oli niitä ennen ja meitä on niitä yhä. Ja monta kertaa olemme pettyneet odotuksissamme. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla nyt sekaantumatta maan hallintoon sillä meidän roolimme ei ole tehdä sitä. Ja sitten meidän ei pitäisi toisekseen ottaa minkäänlaista puolta opposition ja hallituksen välillä, vaan suhtautua maahan kokonaisuutena. Ja eräät ongelmat, joita Ukrainassa on, ovat sellaisia, että niitä on myöskin meidän omissa jäsenmaissamme. Niissäkin on tällaisia tietynlaisia taipumuksia autoritaarisyyteen ja niin edespäin. Meidän ei pitäisi ottaa tätä erikseen. Meidän pitäisi työskennellä yhdessä sellaisella tavalla, kuten tässä nyt hyvä ystäväni Boris Tarashikin tänään selitti. Hän sanoi puhumassa tänään ukrainalaisena eikä opposition edustajana, ja olen täysin varma siitä, että hänellä on monissa asioissa erilaisia mielipiteitä opposition jäsenenä, mutta on minimiagenda Ukrainan asia, jota kaikkien poliittisten puolueiden pitäisi tukea. Ja päätän sanomalla, että ukrainalaisten poliittisten puolueiden pitäisi tehdä yhteistyötä ja tukea tätä Ukraina-ohjelmaa, kun he ovat tietenkin hallituksessa ja oppositiossa erikseen. Ja mitä tulee Ukrainan ulkopolitiikkaan, meidän pitäisi pohtia omaa asennettamme Ukrainaa kohtaan. Siinä on paljon puutteita. Minulla on kysymys vieraillemme. Kuinka te reagoitte hiljattain annettuihin mielipiteisiin niin tätä tuota, Catherine Ashton sanoi, että Ukraina ei täytä ehtoja sille, että se voisi tulla Euroopan unionin jäseneksi. Mikä teidän mielipiteenne tässä asiassa on? Kiitoksia. Oletan. Ja sitten tänä kolme minuuttia, olkaa hyvä. Niin, Paronitar Ashton on väärässä. NATOhan tässä on politiikkaa muuttanut Euroopan unioni. No ensinnäkin haluaisin oikein lämpimästi toivottaa tervetulleeksi varaulkoministerin. Onnittelut kansallispäivän juhlinnasta. Oliko se nyt eilen vai tänään? Varmaan tänä iltana on juhlat tässä ja lämpimät, lämpimästi tervetuloa myös ystävällemme, jonka olen tuntenut hyvin pitkään. Minä todella tuen teidän euroatlanttisia integraatio tavoitteitanne, täysviisumi, vapautusta ja kaupan yhdentämistä. Ja aivan kuten kollega Elmar Brock, jos tässä tulee viisumi, vapausjono, niin teidän pitäisi olla tässä jonon etupäässä. No Venäjälläkin on ongelmia viisumivapauskysymyksen kanssa ei tarvitse edes mainitakaan näitä jäätyneitä, jäädytettyjä konflikteja Transnistrian, Abhasian, Georgian kanssa ja niin edelleen. Voidaan tässä vielä mainita jopa terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ja minä olisin hyvin huolissani täydestä viisumivapaudesta Venäjän kanssa, mutta kenties olen tässä turhankin varovainen. Muutama kysymys. Ensinnäkin, nyt toinen hattu päähän. Minä tässä olen parlamentin esittelijä täällä valiokunnassa toivottavasti Ukrainan tulevasta liittymisestä, äh, Montenegron tulevasta liittymisestä Euroopan unioniin. Eilen me tapasimme laajan äh, Mepi delegaation kanssa, ja tämä oli toinen kerta, jolloin muodollisesti otettiin esille se seikka, että Montenegron ähm, liittymisneuvotteluissa VTO, ja tämähän on yksi ensimmäistä äh, luvuista, joka täytyy saada hoidettua, kun halutaan jäsenyyttä, niin Ukraina on se maa, joka blokkaa tässä Montenegron VTO-jäsenyyttä syistä, jotka ovat hyvin hämmentäviä. Ajatellaan nyt vaikka Serbias, parempia pääs, parempaa pääsyä Serbian markkinoille. Mitkähän nämä todelliset sy- syyttäjät takana nyt mahtavat ollakaan? Kenties valotatte tätä asiaa ministeri, mutta tuon tämän esille neuvoston ja ö, komission kanssa ja myös komission jäsen Fullerin kanssa ja henkilökohtaisesti. Ja minä haluaisin edelleen tätä painottaa. Miksi Ukraina ei halua, että pikkuruinen Montenegro pääsisi VTOn jäsenyyttä? jäseneksi. Montenegron ja Ukrainan välillähän ei ole mitään kauppaa. Tässä täytyy olla jotain muuta nyt syynä hallituksella siihen, että se blokkaa tätä. Ja tämä oli edellisen hallituksenkin kanta ja se siirtyy tälle uudelle hallitukselle myös. Haluaisin valaistusta siihen, miksi näin on. Toinen seikka, joka minua huolestuttaa, olen seurannut pitkään maatanne ja maassanne ihmisoikeus- ja demokratiaolosuhteet ovat heikentyneet. Olen hyvin huolissani siitä, että esimerkiksi viime aikoina tässä on toimittajia kadonnut. Teillä on tulossa olevat paikallisvaalit muutaman kuukauden sisällä. Ja presidentti Janukovic nyt näyttäisi haluavan vahvistaa presidentin valtaa, vaikka kun silloin kun hän oli presidentti, niin hän halusi pikemminkin vahvistaa ministerijärjestelmää. Olisi nyt ihan hyvä, että päättäisitte kerta kaikkiaan, millä tavalla maata ne haluatte hallita, eikä joka kerta presidentin vaihtuessa muutettaisi tätä järjestelmää. Millä tavalla sitten lopuksi vielä hallituksenne voisi auttaa ratkaisemaan Transnistria-ongelman? Mm, il tempo di parola a due minuti täytyy nyt rajoittaa muita puheenvuoroja niiden aikaa. Meidän täytyy lopettaa puoli seitsemän ja meidän täytyy antaa vieraille aikaa vastata. Kiitoksia. Of the Greens, who has been very supportive of civil society. Ukrainassa tuetaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista kehitystä. Minun päähuoleni tai päämielipiteeni tänään on se, joka on jo ilmaistu täällä tänään koskien lehdistövapauden taantumista maassanne. Viime kesänä kuulimme melko järkyttävistä tapahtumista, joissa journalisteja oli kadonnut Jopa teidän sisäministerinne sanoi, että tämä saattaa liittyä jotenkin salaisen palveluun tai turvallisuuspoliisiin. Tai eräs henkilö, jonka poliisi oli hakannut. Tämä liittyy kansalaisyhteiskuntaan ja minä en tiedä, onko nyt tämä kyseinen henkilö pidätetty tänä kesänä. Muitakin tällaisia rauhanomaisia mielenosoituksia on estetty. On ollut väkivaltaisuuksia ja rauhallisten mielenosoitusten estämistä. Meitä huolestuttaa hyvin paljon demokratian todellinen kehitys ja kansalaisyhteiskunnan kehitys teidän maassa. Minun kysymys, kysymykseni on se, että mitä te teette teette EUn integraatiokomiteassa ja parlamentissa ja herra Klinken myöskin, koska te olette mukana hallituksessa, mitä te teette, että te voisitte varmistaa, että kokoontumisoikeus, ilmaisuoikeus, lehdistön vapaus ovat asioita, jotka todellakin etenevät maassanne, joita tuetaan. Sanotte, että niitä tuetaan, mutta niiden pitäisi olla jotakin, mihin ihmiset todellakin voivat luottaa ja niiden pitäisi olla vahvoja ja varmoja. Te olette sanoneet, että integraatio riippuu arvoista ja mentaliteetista, mutta kuinka tämä sitten sopii tähän yhteen? Ja sitten toinen päivä lokakuuta tullaan järjestämään uusi kokous liittyen ähm, Euroopan 2012. Voitteko te nyt taata, että tämä rauhanomainen kokoontuminen voi tapahtua rauhallisesti ilman välikohtauksia? Ja mitä tulette tekemään tämän asian eteen? Kiitoksia. Belder, due per... kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte... Kiitos, puheenjohtaja. Arvon vieraat, Tulen itse Alankomaista. Viime maanantaina kävin varsin mielenkiintoista keskustelua oman maani kansalaisjärjestö edustajan kanssa. Kansalaisjärjestöt toimivat varsin aktiivisena, osallistuvat myöskin Ukrainassa yhteiskunnan kehittymisen varsinkin eh, maan länsiosassa yhteiskunnassa tietoisuutta halutaan herätellä. Esimerkiksi, miten vanhemmat suhtautuvat vammaisiin lapsiinsa esimerkiksi. Eli eh, näillä, näissä kansalaisjärjestöillä Tiedemannin tilanne on varsin tärkeä. Ja nyt sitten ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen asiaan, mihin suuntaan Ukraina poliittisesti ylipäätään on menossa. Onko mahdollisena jatkaa eh, yhteistyötä siellä ja nimenomaan tämä lehdistönvapaus, ylipäätään ehm, ilmaisuvapaus on asia, joka kovasti näitä järjestöjä askarruttaa. Onko mahdollista enää vapaasti ajatella, tuoda ajatuksia esiin? Ja miten valtio sitten reagoi ja suhtautuu tällaiseen vapaaseen ajatteluun. Oma tyttäreni muun muassa toimii tällaisessa järjestössä ja hän parin viikon ajan Ukrainassa opetti englantia ja hän oli kokemuksestaan todella innostunut itse. Ja nyt kysyisin teiltä, mehän nimenomaan haluamme, että Ukraina löytää paikkansa Euroopassa, mutta toisaalta sitten toivomme, että kehitys Ukrainassa olisi sellaista, että tietyt perusarvot, ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset, ja niitä kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin maassa. Eli tämän tyyppisen vetomuksen haluaisin teille esittää. Toivottavasti voitte nyt hälventää näitä huoliamme. Emme haluaisi tiuken sitä, että ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien noudattaminen hankaloituisi maassa. Ja seuraava puhuja, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vierailin Ukrainassa tarkkailija ryhmän jäsenenä ja jotain aivan erityistä olin siellä todistamassa. Tapasin saman opiskelijan, joka ensi tuki yhtä ehdokasta ja myöhemmin samana päivänä tuki toista ehdokasta. Ja minä kysyin, että ketä he äänestävät. Ja he vastasivat, että eivät ketään, koska eihän sillä ole mitään väliä, ketä siellä äänestää. Minulle tämä oli kyllä todellinen mielenkiintoinen nuorison apatian ilmaisu. Tässä mielessä olen erittäin iloinen nähdessänä täällä niin koalition kuin oppositionkin jäsenen luonamme tänään. Tiedän, että heidän välillään on eroavaisuuksia, mutta olen varma siitä, että jos saataisiin aikaiseksi koaliton ja opposition välillä poli- poliittinen konsensus siitä, mitä eurooppalaisen mielessä tapahtuu valtion toiminnan, medianvapauden, kansalaisten oikeuksien ja niin edelleen osalta, niin uskon, että tämä vähentäisi kyllä äänestäjien apatisuutta Ukrainassa. Haluaisin myös todeta seuraavaa. Kun Slovenia valmistautui EU-hun liittymiseen, niin me pystyimme mielestäni edistymään tässä jouhevasti ennen kaikkea sen vuoksi, että meillä vallitsi laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, mitä eurooppalainen agenda tarkoittaa eh, Slovenialle, mitä tarkoittaa se, että hyväksytään eurooppalaiset standardit. Minä toivoisin näkevänäni näkevänäni niin myös Ukrainassa enemmän yksimielisyyttä tämän asian osalta. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro sitten Lisäkille. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze Borysie. E, Słyszeliśmy tutaj, że... że... Hyvä herra ministeri, hyvä Boris, olimme kuulleet täällä, että tässä salissa on paljon Ukrainan ystäviä. Minulla ei ollut vielä mahdollisuutta puhua ministerin kanssa, mutta voisin e, vahvistaa, että minä kuulun näihin Ukrainan ystäviin – älkää ottako tätä kritiikkinä, ottakaa tämä ystävyyden ilmaisuna ja huolen ilmaisuna. Ensinnäkin kysymys, mitä tulee vapaakauppaan ja vapaakauppa neuvotteluihin Ukrainan kanssa. Olemme kuulleet, että tässä asiassa jatketaan edelleen neuvotteluja ja monissa Euroopan pääkaupungeissa on edelleen vastustusta. Minun kysymykseni on tämä. Mitkä teidän mielestänne ovat Ukrainassa ne pääongelmat, jotka ovat näiden kriteerien täyttämisen tiellä? Ja sitten toinen asia liittyen politiikkaan. Te tiedätte hyvin, herra ministeri, että edustajien mielipiteet eivät ole kaikkein tärkein asia maailmassa, mutta me olemme kaikki huolissamme, kun me seuraamme Ukrainan poliittista tilannetta. Henkilökohtaisesti jo vuosien ajan olen ollut sitä mieltä, että eräät ratkaisut lainsäädännössä liittyen vaalilakiin ovat melko erikoisia. Ehkä Ukrainan pitäisi tutkia muita eurooppalaisia vaarilainsäädäntöjä, esimerkiksi Venäjä tällä hetkellä – tai Georgia ovat ähm, tällä hetkellä uudistamassa vaalilainsäädäntöään. Ukrainan pitäisi ehkä seurata tätä esimerkkiä. Ja toinen asia, te olette allekirjoittaneet sopimuksen äh, Krimin suhteen Venäjän kanssa. Äh, ettekö ole sitä mieltä, että on äh, hankalaa, että suuri venäläinen armeija olisi Ukrainan alueella näin? Kiitos. No vastausaikaa jäi varsin vähän. Tiedän, että pitää kohta lähteä, mutta näitä puheenvuoroja nyt ei eh, saatu tiivistettyä. Niin, eh, voitteko ehkä hieman jäädä vielä tänne hetkeksi ja vastata kuitenkin ainakin lyhykäisesti. Olkaa hyvä. Niin ensin haluaisin lämpimästi kiittää esitetyistä kysymyksistä ja huolenaiheenne on huomioitu ilman muuta. En ehkä voi kuitenkaan mennä yksityiskohtien kaikkien esitettyjen asioiden osalta, mutta yritän nyt kuitenkin vastata jollain tavalla esitettyihin tärkeimpiin kysymyksiin. Ensinnäkin visumi menettelyt ja poliittinen luonne itse. Olen sitä mieltä, että tästä eh, viisu vapaan mm, asian käsittelystä olisi hyvä, että politiikkaa ulkopuolella käydä käsiksi teknisiin kysymyksiin sen osalta – Tietysti on mietittävä sitä, mitä kaikkea Ukraina tulee tehdä tässä yhteydessä. Se ei vaadi pelkästään lainsäädännöllisiä, institutionaalisia muutoksia, vaan myöskin täytäntöönpano on olennainen kysymys. Ja sitten Koirin kysymys kohdentuu ehkä pikemminkin minuun, koska itse en näkisi sellaisia asioita, joissa, joiden osalta ei on tulisi olla huolissaan tästä strategista etenemistä, mitä EU-lähenemiseen tulee. Ja täällä myöskin todettiin, että kansallinen konsensus on tärkeä. No, EU-integraatioasia on tietysti asia, joka vaatii tietyn suunnan ja puitteisto on sellainen, että se vaatii sisäisiä muutoksia. Ja sitten puhuttiin mahdollisesta eh, liittymisestä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kasakstanin tulliliittoon. No, vaikka nyt poliittista ulottuvuutta ei tässä esiin nostaisikaan, niin en tiedä, olisiko tämä edes teoreettisesti mitenkään mahdollista, koska jos näin tehtäisiin, tulisi neuvotella uudelleen kaikki muut velvoitteet ja ehdot, joiden pohjalta ylipäätään olemme VTOhon liittyneet. Eikä missään vaiheessa VTOn historiassa eh, pragmaattisesti tarkastellen, mutta poliittisestikaan tarkastellen tällainen ole mahdollista. Ja useissa yhteyksissä oma presidenttimme on esiin tuonut sen, että meillä ei ole mitään aikomusta liittyä tulliliittoon. Senkään vuoksi, että VTO-velvoitteet sitovat meitä, mutta tähän liittyy myös paljon muuta. Ja sitten Montenegro asiaa. No tästä lyhykäisesti voisin käydä yksityisen kohtaisen keskustelua tästä asiasta mielelläni, mutta kuitenkin tärkein kokonaisuus neuvotteluissa liittyy äh, Montenegron liittymiseen teräsmarkkinoihin ja monet tuotteet ovat kuitenkin tärkeitä Ukrainan kannalta, varsinkin elintarvikkeet. Ja voimme kunnioittaa Montenegron eh, integraatiokehitystä. Se on samansuuntainen kuin Ukrainalla, mutta meillä ei käy se, että eh, voidaan nostaa joidenkin tuotteiden osalta hintaa tuplata niitä. Tässä on ajateltu jonkinlaisen myöntyksen Ukrainan puolelta, mutta tämä on kuitenkin asia, jonka osalta en tiedä, eh, miten pitkällä voidaan mennä. Serbian osalta ehkä tilanne on toinen, mutta jos haluatte, niin tietysti mielellään voin keskustella tästä lähemminkin kanssanne. Eli voin antaa teille lisätietoja asiasta. Tämä on Transnistrian osalta sitten konflikti halutaan saada ratkaistua 5 plus 2 neuvottelut tässä yhteydessä. Ja on katsottava, miten voidaan toimia nykytilanteessa. Ja toivottavasti jotain liikehdintää saadaan aikaan. Ja sitten eh, vuoden 2012 kilpailut. No tässä Imakosta ei ole kyse, vaan paljonkin kansallisesta kunniasta, koska jalkapallo maassamme on melkein yhtä tärkeä asia kuin uskonto. Ja jos näissä jalkapallon eh, Euroopan mestaruuskilpailussa epäonnistuisimme, niin se olisi suuri tappio ja menetys. Ne vaikuttaisi ehkä integraatiokehityksenkin. Ja toivottavasti on mahdollista Puolan kanssa yhdessä saada aikaan niin hyvät kisat kuin mahdollista. Ja sitten korruptiosta antikorruptio toimistomme yhdessä ministeriön kanssa nyt päättävät, saattavat päätökseen eh, korruption vastaisen lainsäädännön valmistelun ja tulette tästä halutessanne myöskin saamaan kirjallista tietoa. Ja sitten kommentti, jonka Brandon Aston esitti. No, meidän on katsottava tätä vielä lähemmin. ja tämä huomio vaatii varmasti lisää käsittelyä. Toteaisin kuitenkin, että kyse ei ole missä tahansa kumppanuudesta tai strategiasta tai erityiskumppanuudesta tai suhteesta Ukrainan kannalta katsottuna, vaan Ukrainan kannalta katsottuna haluaisimme täyttä liittymistä. Tässä meidän tavoitteenamme on tuleva jäsenyys. Ja nyt on vain tarkasteltava sitä, miten saadaan järjestettyä hyvät yhteydet Euroopan unionin. Ja vielä yksi avainasia, joka liittyy moninkin askarruttaviin kysymyksiin, ensinnäkin paikallisvaalit. On myönnettävä, että ei kukaan varmasti ole täydellinen. Tämä nyt ihan ollut se syy, miksi monia muutoksia tähän vaalilakiin tehtiin. On katsottava tilannetta hieman lähemmin. Tämä oli vain esimerkki siitä, miksi monet poliittiset puolueet eh, rekisteröivät toimistonsa uudelleen ne, jotka ovat olleet jo vuosia olemassa. Ja tähän voi ehkä antaa sellaisen ymmärrettävän rastauksen, että on uusi lääkekäsitellä tuomioistuin, jota sitä saataisiin kehitettyä. Toisaalta tarvitaan myös poliittista sitoumusta tähän asiaan. Ja sitten Ukrainan avoimuuden osalta, no, tämä on tietysti viimeinen askel sitten, että saadaan tarkkailijoita eri tahoilta, myös Serbian parlamentista muun muassa, jotta mekin voivat katsastaa tätä vaalimenettelyä, että saadaan aikaan todellakin rehelliset vaalit. Se on meille erittäin tärkeä asia. No, kaikkia kysymyksiä en ehdi tässä nyt läpi käymään, mutta kirjalliset kommentit voin esittää niihin kysymyksiin, joita en ehdi tässä suullisesti kommentoida. Eli eh, mikä tässä nyt jää suullisesti eh, kommentoimatta, niin voin eh, ne kommenttini sitten esittää kirjallisessa muodossa. Kiitos. Kiitokset ministeri ja sitten herra Taratsuk, olisiko teillä aikaa muutama minuutti vielä vastata kysymyksiin, jotka suuntautuivat enemmänkin teille? Jos haluatte, niin olkaa hyvä. Uh, well, there were a number of... Kiitoksia. Tässä esitettiin useampia kysymyksiä herra Klimkinille ja minulle itselleni. En voitaisi nyt muuta kuin yrittää muutaman niistä nyt tässä vastata. Eritoten oman esitykseni aikana yritin unohtaa sen, että olen opposition jäsen Ukrainassa ja pikemminkin yritin keskittyä näihin ukraina ja e EUn suhteiden sisältökysymyksiin. Saman hengenveton haluaisin myös todeta, että minä halusin, että tässä nyt oppositiopuolueen johtajia kutsuttaisiin myös tähän kokoukseen. Yhdeksän johtajaa, jotka muodostavat tämän demokraattisen oppositiopuolueen. He allekirjoittivat kirjeen Van Rompäille, Varosulle ja herra Busekille ja myös teille, hyvät parlamentin jäsenet, kiinnittääkseen huomiotanne siihen, että pian Ukrainassa järjestetään 31.10. siis paikallisvaalit. Ja halusimme kiinnittää huomiota tähän epädemokraattiseen lainsäädäntöön, joka hyväksyttiin. Se luo järjestelmällisen mahdollisuuden laajalle vaalivilpille. Halusimme kiinnittää teidän huomiotani tähän seikkaan. Ukrainassa on seitsemän järjestelmään liittyvää ongelmia, jotka me oppositiona, yhtenäisen oppositiona näemme. Ja haluaisimme kiittää kiinnittää teidän huomiotanne tähän yhdistyneen demokraattisen opposition vetomukseen. Olen yhtä mieltä joidenkin huolten aiheiden kanssa, joita Euroopan parlamentin jäsenet täällä toivat esille. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi se, että aivan kuten jotkut teistäkin, ukrainalaisoppositio oppositio on hyvin huolissaan siitä, että nykyviranomaiset ovat eri poluilla verrattuna eurooppalaisiin arvoihin. Ajatellaan nyt vaikka demokraattista edistystä, joka saavutettiin oranssin vallankumouksen aikana Ukrainassa. Tässä ei voida muuta kuin viitata hyvin kattavaan arviointiin, jonka Euroopan kansanpuolue päätöslauselmallaan toi esille 13. syyskuuta. Siinä päätöslauselmassa annettiin arviotilanteesta, mutta ei tässä kysymys ole pelkästään Euroopan kansanpuolueesta, vaan Euroopan unioni äskettäin julkaisi huolensa Ukrainan liittymisen vapau- kokoontumisvapaudesta ja lehdistövapaudesta. Ja voisin viitata myös demokratioiden ö, yhteisön äskettäiseen konferenssiin ja siinäkin, sielläkin ilmaistiin huolta Ukrainan demokraattisten saavutusten takapakista viime aikoina verrattuna viiteen menestyksen vuoteen. Ja sitten muutamia erityishuoleja, jotka liittyvät Ukrainan demokraattisen opposition Haluaisin jälleen sanoa teille, että tutkisitte tuota vetomuskirjettämme. Ja haluaisin myös lyhykäisesti kommentoida turvallisuuspalvelua ja sen päällikköä herra Horoskovskia, joka, jossa yhdistyy niin media, ää, pomo, turvallisuuspäällikkö ää, kuin korkeimman oikeusviranomaisen roolikin. Tämähän tässä instituutiossa voi niin nimittää kuin erottaakin korkeimmat tuomarit. Ja tässä on todella yhdessä henkilössä yhdistyy aivan liikaa eri toimia. Ja ei ole mikään yllätys se, että viime kuukausina turvallisuuspalvelu on hyökännyt oppositioedustajia vastaan ja on väärentänyt rikostutkintatodisteita opposition jäseneitä, jäseniä kohtaan se, mitä Ukrainan turvallisuuspalvelut tällä hetkellä puuhaa, on todella järkyttävää. Tämähän vaikuttaa hyvin vahvasti entisen Neuvostoliiton KGBltä. Ei tässä voi kuin ilmaista, no, todellisen huolensa siitä, miten nykyviranomaiset yrittävät puutua, puuttua puolueiden sisäisiin asioihin. Ajatellaan nyt vaikka suurinta Ukrainan oppositiopuoluetta, jota Timosenko johtaa. Ja tässä Ukrainassa luodaan tällaisia klooneja, jotka, joita väitetään oppositiopuolueeksi, mutta eivät ne sitä ole. Ja ehdokkaita esitetään heidän nimissään. Ja tämä on kyllä täysin Euroopan demokraattisten arvojen vastaista toimintaa. Sitten tuli liitto Venäjän kanssa. No en usko, että nykyviranomaiset Ukrainassa, vaikka puhetta onkin paljon asiasta, en usko, että he uskaltaisivat mitään tulliliittoa Venäjän kanssa saattaa voimaan. Sitten Rova Ashtonin lausunto. No minä itse olin hyvin il- yllättynyt hänen lausunnostonsa. Minulla on sellaista tietoa, että huolimatta siitä, että lehdistöpalvelunne väitti päinvastaista, niin Rova Ashton on kuitenkin sanonut sen, mitä on sanonut. Ja tämähän vain muistuttaa minua erään toisen korkean EU-viranomaisen herra Verhoigenin lausunnoista aikaisemmin. Tämä on hyvin kielteinen suuntaus ja minä todella odotan ja toivon, että te Euroopan parlamentin jäseninä esitätte myös omat arvionne tästä. Minä olen EU-integraatiovaliokunnan puheenjohtaja Ukrainassa ja minä pyysin rova Ashtonilta korkealta edustajalta, korkealta virkamieheltä selvennystä siihen, mitä hän on sanonut, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja teillä on sama oikeus vaatia näitä selvityksiä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä todeta, että se mitä te Euroopan parlamentissa teette eh, lehdistövapauden puolustamiseksi ja niiden toimittajien puolustamiseksi, joita vainotaan ja hakataan Ukrainassa, niin aivan äskettäin Ukrainan koalitio hyväksyi sen, että lehdistövapauskomitea johtaa opposition edustaja, yksi tärkeimmistä Ukrainan lehdistönvapauden puolustaja, puolustajista Andrei Tsevchenko, ei siis se jalkapalloilija. Ja toivomme, että Tämä antaa meille lisää vipuvoimaa tässä, mutta älkää unohtako, että me olemme oppositiossa. Meillä ei ole riittävästi ääniä, jotta voimme lainsäädännöllisesti pysäyttää sen, mitä Ukrainassa tapahtuu. Viimeisempänä vain ei vähäisimpänä vielä puhuisin Ukraina ja Venäjän välisestä Mustanmeren laivastosopimuksesta. Henkilökohtaisesti presidentti eh, Ukrainan neuvotteluvaltuuskunnan johtajana eh, Mustanmeren laivaston kohtalosta voin sanoa, voin väittää, että mitä pitempään Venäjän Mustameren laivasto puhuu, pysyy Ukrainassa, sitä suurempi vaara sillä on Ukrainan vakaudelle ja turvallisuudelle. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että tässä tehtiin virhe. Se ei ollut pelkästään meidän presidenttimme virhe, vaan tämä oli myös virhe, joka tehtiin Ukrainan perustuslakien ja lainsäädännön vastaisella, vastaisella toiminnalla. Minulla ei epäilystäkään siitä, että tässä on kansainvälistä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että kun voimme, saamme taas vallan käsiimme, niin me voimme luopua ja kumota tämän sopimuksen Venäjän kanssa. No näihin positiivisiin huomioihin nyt haluaisin lopettaa puheenvuoroni ja ilmaista kiitokseni teille, hyvä puheenjohtaja, ja kaikille teille, joilla oli riittävästi kärsivällisyyttä niin, että jaksoitte odottaa tämän kokouksen loppuun asti. Haluaisin kiittää teitä mielenkiinnostanne maatani kohtaan ja mielenkiinnosta demokratian laajentamiselle niin, että se kattaa koko Euroopan. Kiitos. Grazie a lei, grazie a tutti. Kiitokset teille ja teille kummallekin. Niin näihin sanoihin varmasti voimme yhtyä ja yhdessä näin toimimme. Seuraavan kerran valiokuntamme kokoontuu 50. Eh, kello 9 täällä Brysselissä. Kokous on päättynyt.